Dear colleagues. Arvon kollegat, tervetuloa kokoukseemme. Toivon mukaan voimme hyväksyä esityslistan. Ilmeisestikin kyllä, kiitos paljon siitä. Aivan lyhyt ilmoitusasia. Oikaisu nimittäin maksupalveludirektiiviin. Se toimitettiin kaikille Ekon valiokunnan jäsenille 9. maaliskuuta. Kommentteja ei saatu, ja koska kukaan ei vastusta, ehdotan, että Päätämme tekstin täysistuntoon työjärjestyksen artiklan 231 alakohdan 3 mukaisesti. Nyt sitten seuraava asia. Tervetuloa Daniel Nuille, joka on EKPn valvontelmien puheenjohtaja. Hän äh, tulee esittelemään meille EKPn vuosikertomuksen, sikäli kun on kyse yhteisestä valvontamekanismista – toimintojen välisen sopimuksen mukaisesti, joka on laadittu parlamentin ja EKP välillä. Hän esittelee raportin, joka kattaa EKPn valvontatoimet vuonna 2017. Samalla saamme ajantasaista tietoa aiemmin tehdyistä päätöksistä, jotka ovat erittäin relevantteja ja joiden osalta keskustelu täällä on jo käyty parlamentin puolella EKPn yhteisvalvontamekanismista. Nyt viime vuosi oli EKP neljäs vuosi pankkivalvojan ominaisuudessa, joten tietysti meitä kovasti kiinnostaa kuulla Daniel Nuilta EKPn aikaansaamasta edistyksestä ja saavutuksista, kun se on toiminut pankkivalvojana ja myöskin SSM-valvontamekanismin tämänhetkisistä prioriteeteista ja viimeaikaisesta kehityksestä pankkialalla. Kaikista tästä haluamme kuulla lisätietoa. Parlamenttihan hyväksyi päätöslauselman, joka koski pankkiunionin vuosikertomusta ensimmäinen maaliskuuta. Silloin me parlamentti otti kantaa relevantteihin pankkivalvontaan liittyviin seikkoihin. Yksi relevantteja tietystikin ovat NPL-lainat ja järjestämättömät lainat. Kuten te tiedätte, ssm prosessi pyrkii johtamaan siihen, että viimeisin versio lisäyksestä saadaan aikaan ja komissio tuli sitten esittelemään NPL-paketin, järjestämättömiä lainaa koskevan paketin. Nämä ovat erittäin ajankohtaisia aiheita. Näille nui todennäköisesti tulee kertomaan myöskin tämän lisäyksen korjaamisesta oikaisusta ja ottaa huomioon huolet, joita parlamentti on ilmaissut, kun on kyse tämän addendumin lisäyksen juridisesta asemasta. Lisäksi on olemassa track change-versio tähän addendum-asiakirjaan. Siihen liittyy lukuisia muutoksia, jotka liittyvät ei-automaattisiin luonteenpiirteisiin tässä lisäyksessä oikaisussa. Nämä Muutokset tietystikin tervetulleita. Parlamentti on tehnyt täysimittaisen lainopillisen arvion. Oikeusyksikkömme tulee tämän hoitamaan kuntoon. Myönteistä on, että tässä on ei-automaattisia seikkoja, jotka liittyvät valvontaan liittyviin odotuksiin ja että tähän on pitkälti on keskitytty. Kyseessä on vuoripuhelu, jossa otetaan huomioon kunkin pankin spesifinen tilanne. Nämä elementit, joista on ilmoitettu, ovat hyvä asia. Tietystikin vielä eräs seikka tähän liittyy. Joitakin näkemyseroja on valvonna valvontaliittojen odotuksissa ja siinä, mitä komissio on ottanut Pilari Ykkösen vakavaraisuuskehykseksi. Minun arvioni on se, että meillä on vielä tämän kuulemisen yhteisvarman keskustella asiasta sitten, kun pilari ykkönen vaka, vakavaraisuus backstop on saatu hiottua lopun saakka ja ehdotus on kunnossa, niin sitten on aivan oikein, että valvontaliittovarustuksia mukautetaan siihen, mitä lainsäädännössä on ilman, että tietystikään tällä millään tavalla puututaan velvoitteisiin ja oikeuksiin ja että pankkikohtaisessa arvioinnissa on yhteisen valvontamekanismilla. Kyse on lisää varainhankintavaatimuksista esimerkiksi uskoakseni, mikäli on jonkinlainen horisontaalinen yleinen odotus, tietty aikataulu ja kalenteri ja niin poispäin, niin uskon, että tässä pitäisi välttyä kaikenlaiselta hämmennykseltä pankkien puolella sen osalta, mikä tarkalleen on se tapa, jolla pankkiin kuuluu toimia, kun on kyse pilari ykkösestä ja pilari kakkosesta erityisestikin, mikäli on pieniä, mutta silti relevanttia eroja näiden välillä. Tämä on asioista voidaan keskustella ja ajan myötä sitten nähdään, kuinka tämä uusi lainsäädäntöehdotus tulee muokkautumaan ja se tullaan hyväksyä niin pian kuin mahdollista niin, että saadaan vakaa, selkeä säännöstö aikaan pankkia varten. Ja samalla otetaan täysimittaisesti huomioon, että me puhumme nyt kokonaispaketista. Siihen liittyy lukuisia toimenpiteitä, kuten komissio sanoi. Nämä toimenpiteet ovat sijoituksissa toisiinsa. Ne ovat kaikki tarpeellisia, että ongelmiin voidaan puuttua. Meillä on muutakin seikkoja, esimerkiksi Latvian pankkiongelma ja myöskin tehokkuus toiminsa, kun taistellaan rahanpesua vastaan ja myöskin maksukyvyttömyys toimenpiteet kansallisella tasolla, niiden johdonmukaisuus keskenään. Varmaan Daniel, puhut näistä kaikista asioista, oli hyvä. Kiitoksia. että puheenjohtaja on ilo puhua teille tänään 2017 EKPn vuosikertomuksesta koskien valvontatoimia, niin kuin aikaisempina vuosina annan yleiskuvan perustoiminnoistamme viime vuonna ja aivan erityisesti käsittelen järjestämättömiä lainoja, NPL-lainoja, kohdennettuisesti mallien äh, tarkennusta Brexitia, temaattisia arviointeja, ja sitten merkittäviä rahoituslaitoksia. Sitten muutama huomentti, huomio siitä, mitä uskon jatkossa täytyvän tehdä, jotta voidaan vahvistaa pankkiunionia. Haluan kuitenkin aloittaa, aloittaa yleiskatsauksella pankkisektorin kehityksestä. 2017 vuotena euroalueen pankit tukivat talousympäristön paranamista, edelleen vahvistettiin pääoma-asemia, parannettiin taseita. Öö, maks, ydinpääoman määrä lisääntyi entisestä ja jatkuvat poine toimet NPL-lainojen kohdalla pyrittiin parantamaan pankkien rahoitusta 6,5 prosentilla ja päästiin 5,2 prosenttiin samana kautena. Pankkien kannattavuus parani myös 2017 ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, joten elpyminen luo aikaa myös voittoja, toimintavoittoja. Sitten ö, ö, pikkuhiljaa pystyttiin parattamaan vu, ö, osakkeiden kohdalla niiden tuottoa tärkeissä laitoksissa oltiin 7 prosentissa verrattuna 5,4 prosenttiin 2016. Tämä ne lähemmäs USAan vastaavaa tilannetta kuitenkin kokonaisparannuksen on, ero, on huomattavasti pankkien kesken myös 2017 ensimmäistä kertaa. EKPn pankkivalvonta ilmoitti kolme pankkia suoraan valvontaan. Onko se kaatumassa tai kaatumassa sitten läheinen yhteistyö ja tiedonvaihto EKPn ja yhteisen kriisinratkaisun neuvoston välillä myötä vaikutti siihen, että voitiin te, te, tehokkaasti hallinnoida kriisiprosesseja. Nyt haluaisin käsitellä NPL-lainojen lainoja. Tähän asiaan puuttuminen on meille selkeä prioriteetti, niin kuin tiedätte, me, toimintaamme liittyy kolme elementtiä. Ensinnäkin laadullinen ohjeistus pankeille järjestämättömistä lainoista julkaisimme tämän viime vuonna maaliskuussa. Sitten ohjeistuksessa vaaditaan, että pankit täytäntöönpanevat kunnianhimoisia ja uskottavia NPL-strategioita sitä käytetään pankeissa, jotta voidaan määritellä niiden omat suunnitelmat vähentää kyseisiä lainaeriä. Sitten toinen tekijä, valvontavuoropuhelu, missä on yhteiset valvontatiimit, läheisesti seuraavat pankkien NPL-strategioita ja miten niitä noudatetaan käytännössä. Sitten valvonta-aloitteista olen alkanut, ne ovat alkaneet kantaa hedelmää. Viimeisen kahden vuoden aikana olemme huomanneet huomattavia ponnisteluita merkittävissä äh, rahoituslaitoksissa. Tämä on johtanut siihen, että NPL-kannat ovat vähentyneet noin 200 miljardilla. Kuitenkin NPL-suhde on vieläkin liian korkealla tasolla joissakin jäsenvaltioissa. Tilanne joka estää uutta lainanantoa ja estää pankkeja hyötymästä yhtä lailla talouden kasvamisesta euroalueella. Kolmas tekijä on lisäys meidän ohjeistuksemme, jonka julkaisimme 15. maaliskuuta 2018. Tämä seurasi julkista kuulemista 4. lokakuusta joulukuulle. Sitten liitteessä lisäyksessä puhutaan avoimuuden hengessä valvontaodotuksistamme, mitä tulee vakavaraisuusvarauksiin uusien lainojen suhteen ja alkukohtana valvontavuoropuhelulle yksittäisten pankkien kanssa. Me huolella arvioimme liitettä kommenttien valossa, joita saimme julkisesta kuulemisesta. Muun muassa olemme ottaneet huomioon lai- juridiset huomiot viime kuulemisestamme ja olemme muuttaneet huomion uusiin NPL-lainoihin huhtikuussa 2018 lopuksi. Tässä yhteydessä olemme tyytyväisiä komission lainsäädäntöehdotuksesta siitä, että otettaisiin käyttöön lakisääteiset vakavaraisuus- varaukset, jotta varmistetaan varaukset uusilla lainoilla, joista saattaisi tulla tällaisia järjestämättömiä. EKP ja komissio, komissio ovat tehneet läheistä yhteistyötä liitteen laatimisessa on tehty täydentäviä aloitteita ja yhdessä me tuemme tarvittavia toimia, joilla puututaan NPL-lainoihin tulevaisuudessa. Kohdennettu tarkastelu sisäisissä malleissa TRIM-hanke, jota viedään eteenpäin läheisessä, läheisessä yhteistyössä kansallisten viranomaisten kanssa vuoteen 2019 saakka. Tämä edistyy suunnitelmien mukaisesti noin 90 TRIM-tutkimusta aloitettiin 2017. Sillä välin ensimmäiset tulokset hankkeesta ovat tulleet jo esiin. Sitten, jos ei ole noudattu sääntöjä sääntelypuitteiden suhteen, joka liittyy mallien arvioimiseen, niitä on jo, niistä on jo tehty valvontapäätöksiä. Nyt sitten mitä tulee siihen, miten on valmistauduttu Brexitiin, EKP seuraa läheisesti pankkien uudelleen sijoittamishankkeita. Olemme nähneet yhä enemmän sellaisia pankkeja, jotka tekevät päätöksiä Brexit sen suhteen ja alkavat siirtää toimintansa euroalueelle. Myös edelleen teemme työtä sen suhteen, että pankit ovat hyvin var- varautuneita Brexitin, niillä on kunnolliset hallintorakenteet käytössä, tai sopivat hallintorakenteet, pankkia pitää hu- hyvin hallinnoida, niillä on kestävät liiketoimintamallit, mallit, mallit pankeissaan EU-alueilla. Olemme käyttäneet tarpeeksi aikaa, jotta prosessoimme erilaisia hakemuksia. Näiden pankkien kohdalla, jotka haluavat siirtää toimintansa tai laajentaa toimintansa euroalueelle, tarvitsevat lupaa Brexitin jälkeiselle kaudelle. EKP ja kansalliset valvojat odottavat, että lupahakemuksia aletaan käsitellä mahdollisimman nopeasti, mutta viimeistään 2018 loppu, jos ei niitä ole vielä jätetty, me emme voi taata sitä, että ehdimme käsitellä lupia ennen huhtikuuta 2019, jos on näitä jätetty myöhemmin. Sitten temaattiset arvioinnit, ne edustavat tärkeää valvontavälinettämme. Siinä ymmärretään riskit ja helpotetaan yhteisiä valvontareaktioita, kun ajatellaan, kuinka tärkeitä uusiat uudet IFRS-standardit ovat. EKP teki tästä jälleen yhden valvontaprioriteetinsa 2017 ja arvioi muun muassa missä määrin toimielimet olivat valmiita täytäntöönpanemaan uutta äh, IFRS-standardointia. Tämä parantaa täytäntöönpanoa ja parantaa tietojen keruuta vakavaraisuusluvuista, kun otetaan huomioon erot pankkien kannattavuudessa, EKPn pankkivalvonta jatkossakin valpaasti analysoi pankkien liikemolla ja mitä tulee niiden voittojen, voittomuuttoreihin tavallaan. Me teimme erilaisia matseja arviointia, tarkastelimme liiketoimintamalleja, kannattavuutta 2017, tulokset tarkastelusta tulee tulee näkymään pankkien arvioissa. Yhteis- yhteisissä arviointitiimeissä ar- teemme, harjoitamme pankkien suhteen seurantaa. Tämän lisäksi EKP teki syvällisen arvioinnin luottolaitosten hallinnoinnista ja käytännöistä joidenkin pankkien kohdalla. Tulokset välitettiin pan- kyseisille pankeille valvontadialogin kautta ja pyydettiin korjaavia toimia tarvittaessa jos tästä mainittiin näissä seurantakirjeissä. Sitten mitä tulee vähemmän merkittäviin laitoksiin, EKP tekee läheistä työtä kansallisten viranomaisten kanssa ja ke- valvoo kehitystä sektorilla erityisesti, mitä tulee laitoksiin, joilla talouden tilanne on heikentynyt. Yhteinen tarkoituksemme on harjoittaa valvontaa johdonmukaisella tavalla, samoin kuin merkittävien laitosten kohdalla kuitenkin varmistamme suhteellisuuden toteutumisen. Yhteiset valvontastandardit, jotka heitettiin aikaisemmin, niitä on täytäntöön pantu ja uusia, kuten esimerkiksi äh, toimintaluvat, fintech-liiketoimissa, pienempien laitosten kohdalla niitä on kehitetty yhteinen metodologia, hyväksyttiin ja me olemme harmonisoineet sitä tapaa, millä viranomaiset harjoittavat vaihtoehtoja kansallisen harkintavallan kohdalla vähemmän merkittävien laitosten yhteydessä. 2018 olemme määritelleet neljä valvontaprioriteettialuetta. Kolme näistä on siirretty viime vuodelta tähän vuoteen. Ensinnäkin liiketoimintamallit ja pankkien tuottavuustekijät. Sitten toinen luottoriski edelleenkin tulee olemaan prioriteetti. Tässä korostetaan edelleenkin järjestämättömiä lainoja samoin kuin arvioidaan vastuukeskittymiä erityisesti kiinteistöalalla. Sitten kolmanneksi prioriteetit riskinhallinnassa TRIM-toiminta jatkuu sisäisistä malleista ja EKPn EKPssä tulemme parantamaan pankkien sisäisiä prosesseja, mitä tulee pääomavaatimuksiin ja maksuvalmiusvaatimuksiin. Sitten Neljäs prioriteetti, valvontatoimet, jotka moninaisiin riskikysymyksiin, kuten esimerkiksi tänä vuonna valvontastressitestit koskien siitä, miten on valmistautu Brexitin suhteen. Nyt lopuksi aito pankkiunioni ei vain tarvitse kolmea pilariaan, vaan sen täytyy olla todellinen unioni, johon liittyy välttyy sääntelyllistä vaihtelua ja erotetaan erikseen kansalliset markkinat. Me tietenkin olemme tyytyväisiä sääntelyn rajaamisesta ja niin edelleen. Tällä hetkellä maksuvalmius ja pääoma ei virtaa vapaasti pankkiunionissa. Tämä johtuu sääntelyn esteistä. On käytetty kansallista harkintavaltaa ja optioita ja on mm, työllisiä sääntöjä suurista asiakasvastuista. Sitten tarvitaan enemmän pankkilainsäädäntöä, jota hyväksytään asetusten muodossa eikä direktiivien muodossa. Sitten kun arvioidaan kunnollista käyttäytymistä, ne ovat tärkeitä kysymyksiä, kun EKP tällä hetkellä sen pitää soveltaa 19 erilaista kansallista säännöstöä. Tämän lisäksi täysi täys, täytäntöönpano kaikissa elementeissä Basel 3-paketista mukaan lukien uudet vakavaraisuuspuitteet. Tässä mielessä mahdolliset päivitykset joissakin teknisissä kysymyksissä Baselin komitean puitteistossa, niitä ei pitäisi käyttää kuitenkaan perusteena lykätä tämän täytäntöönpanoa. Äh, kaupankäynti on iso riskin lähde pankeille ja vakavaraisuus toimiin täytyy ryhtyä mahdollisimman nopeasti. Sitten sääntelyharmonisaatiota täytyy ohje, täydentää toimielinrakenteilla. Tarvitaan uskottava yhteinen varautumisjärjestelmä, riisiratkaisurahasto, sen pitäisi kattaa sekä maksukykyä että maksuvalmiustuen sitten tarvitaan myös tämä loppuun viety edistautusuojajärjestelmä. 2017 komissio ilmoitti, ilmoitti ehdotuksistaan sovittaa asetus suurten monimutkaisten sijoituslaitoksen säädökset. Se otettaisiin mukaan EKP, joka olisi vastuussa näiden toiminnasta. Tämä mahdollisuutta korostettiin Brexitin Brexit-valmisteluiden yhteydessä, kun suuret investointiyritykset rajat tavalla voivat aiheuttaa riskejä, joihin pitää puuttua EU-ssa. EKP tukee näitä ehdotuksia. Tätä kautta voidaan varmistaa vakavaraisuussäännöt, joita sovelletaan johdonmukaisella tavalla jäsenvaltioissa sekä myös suurissa pankin kaltaisissa sijoituslaitoksissa. Nyt lopuksi mainitsisin vielä yhden alueen, jolla mielestäni tarvitsemme enemmän Euroopasta lähestymistapaa. lainsäädäntöä pitäisi harmonisoida mahdollisesti. Tarvitaan joku eurooppalainen taho, joka ei voi olla mm, nyt mielelläni vastaan teidän mahdollisiin kysymyksiinne. Thank you first speaker, Brian Hayes. Brian Hayes ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you, President, and welcome back to... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa taas Ekon valiokuntaan Rouva Nui valvontaelimen edustajana. Kiitos siitä, että mainitsitte pankkiunionin valmiiksi saattaminen ja rahanpesuvastaisen työn. Nyt viittaisin järjestämättömiin luottoihin Irlannin yhteydessä. On tarpeen totta kai edistyä NPL-lainojen hoidossa niin, että lainananto taas elpyy ja tilanne paranisi kautta linjan taloudellisesti koko pankkiunionissa. Varmasti tiedätte sen kiistan, joka meillä Irlannissa on Alstobankissa ja TSBssä, kun ajatellaan niiden lainoitusta. Oikeastaan kaksi asiaa liittyy tähän. Nykyään on tällaisia järjestettömättöksi saataviksi luokiteltavaa split mortgages-lainoja – kun nyt olen seurannut tilannetta vuoden ajan, niin pitäisikö nämä luotot pikemminkin luokitella järjestetyiksi, kun ne on ikään kuin jaettu kahtia? Miksi on vaadittu niin pitkään eh, ennen kuin valvontamekanismi on ottanut kantaa tähän kysymykseen? Toiseksi, mikä on teidän näkemyksenne siitä, onko Irlannin hallitus toiminut niin, että se olisi voinut lisätukea tarjota kuluttajan suojan tueksi. Tämä toki on jäsenvaltioiden kysymys ennen kaikkea, mutta, ko, mutta oletteko käsitelleet tätä? Ilmeisesti keskuspankissa on halukkuutta eh, nähdä tämä kysymys myös kuluttajan suoja näkökulmasta. Nythän meillä on arvio tehtynä. On strategia, jolla pyritään vähentämään järjestelemättömiä saamisia ja sitten tarvitsemme myös EKPn ja valvontamekanismin toimintaa. Yhteinen valvontamekanismi on tässä prosessissa viimeisenä vaiheena. Miten se suhtautuu tähän prosessiin? Kiitos. No microphone. Uh, well. No, toden totta. Olemme tehneet työtä tämän asian parissa kun on kyse näistä jaetoista split mortgage-tyyppisistä lainoista, kiinalainoista. Tässä tehdään ero tämän lainan etuoikeutetun osan välillä, joka on suhteellisen helppo lainan anteen kannalta sitten tämä vähemmän etuoikeutettu osa, jota tuskin koskaan maksetaan tai tähän liittyy oikeudellisia järjestelyitä. Itse asiassa tämä on melkoisen monimutkainen juttu, koska tämä vähemmän etuoikeutettu osa, jotkut niistä täysin kirjataan pois, mutta siitä huolimatta on jonkinlaisia oikeudellisia vaatimuksia ilmoille, että tilanne kovinkaan yksinkertainen – ja tämä vähemmän etuoikeutettu osa voidaan uudelleen pikkuhiljaa integroida tähän etuoikeutettuun osaan sitten, kun lainan saanut taho parantaa tilannettaan. Joskus se voidaan integroida uudelleen mukaan, joten tilanne on hyvin monimutkainen. Tämä on monimutkainen tuote. Meidän täytyy odottaa siksi, kunnes pankkiviranomainen on antanut ensimmäiset ohjeensa asiasta. Joskus meitä syytetään siitä, että me toimii nopeammin kuin pankkiviranomainen tietystikin. 19 maata tuijottaa meitä, odottaa meiltä asioita ja myöskin odottaa, että me vaatisimme pankkiviranomaista toimimaan vastuuntuntoisessa Nyt odotamme pankkiviranomaiselta ohjeistusta jonkinlaista osvittaa, mikä tämä etuoikeutettu osa on järjestelty ja tietyt olosuhteet to- toteutuvat, niin sitten nämä kaksi osaa voidaan täysin irrottaa toisistaan, niin se etuoikeutettu osa on kunnossa, mutta mitä vähemmän etuoikeutettu osa, se täytyy tunnus, tu- tunnus, tunnustaa täysin, sitä ei voida kirjoittaa takaisin uudestaan mukaan. Ja mitä tähän poiskirjattuun osaan ja siihen liittyen se velvoitteisiin tulee siksi, kunnes kaikki maksut takaisin, tai sitten lainan saanut on maksukyvytön. Silloin siihen saakka käytetään tiettyjä kriteereitä. Tämä liittyy pelkästään lainoihin, koska kun taas kun on kyse suurimmista toimijoista, niin silloin velallinen, velallisen liittyvä esimerkiksi tapa noudatetaan. Tämä on hyvin monimutkaista. Pähkinänkuoressa voi todeta, että olemme Iranin valvontaviranomaisten kanssa samaa mieltä. Ja tietysti, tiettyä logiikkaa ja tietyissä olosuhteissa voitaisiin näin toimia. Tietyissä olosuhteissa tämä voi toimia näin, mutta tietysti kansallisten hallitusten tehtävänä on päättää, haluatko ne auttaa väittäisi toimijoita maksamaan kiinni lainansa, jotta voidaan välttyä tietyiltä kielteistä seuraamuksilta. Tiedän, että on myöskin maita, joissa pohditaan tämän tyyppistä sosiaalista toimenpidettä. Meillä ei mitään tekemistä tämän kanssa, koska ajatukset tekevät mitä haluaa, eikä tämä ole edellä mitään valtion tukia pankeille, koska kyse on sosiaalisesta yhteiskunnallisesta toimenpiteestä. Kiitos seuraavasti, Pervange Beres. Euh- Kiitos rouva Nui BRVn tapauksessa totta kai lainsäätäjän täytyy tehdä tästä johtopäätökset ja myös säätelijän. Silloin kun tilanne ei ole niin mehän olemme ottaneet kantaa esimerkiksi rahanpesukysymyksiin. Haluaisin palata tähän konkurssikysymykseen, vaikkakaan tämä ei suoraan liity teidän niin Voisitteko ehdottaa lainsäätäjälle jonkinlaisia reitityksiä vaiheita. Jokunen kuukausi sitten ryhdyimme eh, keskustelemaan näistä järjestelemättömistä saamisista luotoista. Ja sitten kun eh, säätelyviranomaisten eh, asetusta tarkastellaan uudelleen, olin tässä varjoesittelijänä. Meillä on määriteltynä sellaiset puitteet, joissa yhdistynyt kuningaskunta on selkeästi vielä jäsenenä mukana. Ja pankkiviranomainen eh, ei ole fyysisesti lähentynyt valvontamekanismia, mutta nyt kuitenkin valvontaviranomaiset, virastot eh, ovat saaneet toimivaltuuksia ja näin ollen ne vaikuttavat myös rahoitusmarkkinoiden vakauteen. Sehän on tavoitteenamme. Mikä on teidän tavoitteenne tässä uudistuksessa? mitkä ovat näiden virastojen väliset yhteydet. Ja se, mitä Euroopan komissio nyt ehdottaa, niin vaikuttaako se tilanteeseen? Sitten vielä yksi seikka tällä alalla. Minkälainen suhde vallitsee toisaalta niiden välillä, jotka tekevät työtään pankkivirastossa, toisaalta valvontamekanismissa ja toisaalta kirjanpitoasioiden parissa. Eikö tarvittaisi jonkinlaista vuoropuhelua jo varhaisissa vaiheissa? Ja jos sellaista saadaan aikaan, niin minkälainen institutionaalinen rakenne tässä tulisi vallita? Je vais, uh, I will go on in English if you don't, if you don't mind. Uh englanniksi, jotta ihmiset ymmärtävät paremmin. Mitä tulee likvidaatioon, monet meistä hämmästyivät huomatessaan sen tilanteen, että se seikka, että pankki julkaistiin äh, kriisivalvontamekanismin toi, mesta kaatuvaksi tai todennäköisesti sellaiseksi, ja sitten kun todettiin, että ei kannattanut äh, ratkaista pankin ongelmia kriisiratkaisun kautta ja pankkia ei voitu likvidoida kansallisella tasolla, ei Latviassa eikä Luxemburgissakaan. Ja me huomasimme, se johtuu siitä, että lain, oli mielessä Euroopassa se, että tässä tapauksessa tämä piti likvidoida tai ajaa alas normaalien kansallisten lakien mukaisesti, niin kuin Venetossa ja Vicenzassa tapahtui Italiassa, mutta tätä ei ole selkeästi kuitenkaan esitetty BRRD-direktiivissä tai vakavaraisuusasetuksen, mutta kuitenkin jäsenvaltioiden pitäisi ymmärtää, että tätä siinä tarkoitettiin kaikki just sanovat, että jos ei tunnustettu tätä seikkaa, niin jäsenvaltiot eivät ole pystyneet täysin käyttämään hyväkseen hyödyllistä vaikutusta DRRD-työkystä ja äh, kriisiratkaisuasetuksesta. Mutta meidän pitää pitää mielessä se, että tämä asia menee kansallisen tuomarien käsittelyyn, jotka tuntevat oman lainsäädäntönsä hyvin, tietävät kriteerit jotka synnyttävät, aiheuttavat likvidaation ja eivätkä ole vakuuttuneita jostakin implisiittisestä asiasta Euroopan lainsäädännössä. Siksi tämä suorasti pitää saada mukaan eurooppalaisiin, eurooppalaiseen lainsäädäntöön. Silloin kun pankki on kaatumassa, todennäköisesti kaatuu, että sitähän, jos, jos ei sitä kansallisen sääntelyn mukaan pidä likvidoida. Minun juristini ovat kertoneet minulle, että 32 artikla VRRD on paras kohta, joka sopii tähän käännöhinnan puolensa. Ja halusin heiltä tietää, mikä on paras tapa toimia. Ja tässä tarvittaisiin myös kansallista toimintaa, jotta voi, lisättäisiin näihin likvidaatiokriteereihin pankkien kohdalla. missä määrin yhteinen kriisatkolmekanismi on todennut tämän likvidaation tarpeen olevan. Sitten valvontamekanismin ja EBAN välinen rooli, niin Euroopan pankkiviranomainen olisi voinut olla Euroopan valvoja, mutta näin ei tapahtunut. On toinen valvoja, joka sitten luotiin parlamentinkin toimesta, joka on vastuussa pankkivalvonnasta euroalueella. Joten kun me keskustelemme tästä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa, kollegojen kanssa siellä, niin asia on aivan selvä. Heillä on sääntelyrooli, joka on hyvin tärkeä meille aivan erityisesti, koska meidän pitää käsitellä 19 erilaista kansallista lainsäädäntökehystä on erittäin hyvä, että Eva pystyy saamaan aikaan suurempaa johdonmukaisuutta tähän koko asiaan, mutta valvonnan rajat tietenkin löytyvät stressitesteistä. Me käytämme perinteisesti, mitä stressitestejä on epähoitanut mielelläni, mielellämme myös puutumme tähän itse ja teemme näitä stressitestejä Evan sijaan. Mitä tulee yhteisriskatkaisumekanismi, tuemme EKPn toimia tässä. Me olemme sitä mieltä, että tässä on paljon on järkevää lisätä tukea Kriisiratkon toimintaan pitää lisätä resursseja. Sitten mitä tulee tilinpäätössääntöihin, teemme yhteistyötä, koordinoimme EFRAGin kanssa se on hyvä paikka juuri tällaiseen keskusteluun, mutta kaikenlainen yhteistyö, koordinaatiotyö auttaa ja on hyväksi. Suoraan sanottuna meillä on aika hyviä keskusteluja pankkien lakisääteisten tilin mm, tarkastajien kanssa pari kertaa vuodessa, riippuen vähän tilanteesta tässäkin, näissäkin yhteyksissä voidaan keskustella, vaihtaa mielipiteitä. Puhumme myös eurooppalaisten tilintarkastajatahojen kanssa. Näin me tulemme kuulluksi myös. Me olemme osa tätä vuoropuhelua. Sitten pankkiviranomainen tietenkin kuuluu yhtä lailla tähän vuoropuheluun. Sander Lunds. Sanderloonin seuraavaksi. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitos Rova Nui siitä, että olette täällä tänään. Te mainitsitte alustuspuheenvuorossanne, että lisäsääntelyä, pankkisääntelyä tarvitaan. Tämä on mielenkiintoista kuultavaa, varsinkin kun konkreettisesti vastasitte kollega Beresin kysymykseen juuri äsken. Te puhuitte konkreettisesta lainsäädännöstä liittyy pankkien kriisin ratkaisu- ja hieno kuulla asiantuntijoita myöskin silloin, kun kyse riskien Pari viikkoa sitten saatiin komission tai ehdotus, joka liittyy vakavaraisuusasetuksen muuttamiseen, pilari 1, pilari 2, varoitusjärjestelmä liittyy uusiin lainoihin, ei pelkästään järjestelmättömiin lainoihin, vaan uusiin lainoihin myöskin. Mielenkiintoista on kuulla myöskin, mitä tehdään valtavalle määrälle järjestämättöjä lainoja, joita tällä hetkellä on vielä. Kysymyksiä on seuraava. Oletteko te tyytyväisiä komission tekemään työhön? Onko teillä mitään ehdotuksia? Ja mitä te odotatte saavanne komissiolta pöydällenne? Mikä te itse voisitte valita? Miten asia hoidetaan, niin mitä tässä sanoisitte komissiolle? Ja ehdotus, jonka komissio tekee, onko se teidän mielestäni riittävä? kun tarkastellaan riskien vähennyspyrkimyksiä, koska suoraan sanottuna hyvin paljon ehdotuksia on kyllä tehty, mutta mietin edelleenkin, pitäisikö tehdä vielä enemmänkin, kun tarkastan pilari ykkösen vakavaraisuus varautumisjärjestelmä koskee vain uusia lainoja, ei vanhoja lainoja. Ja mikä tarkastellaan direktiiviä, joka nopeuteta lainojen takaisin perintää muita kuin tuomioistuin tietä käyttäen ja sen soitensalaa ja sitten kansainväli, kun tarvitaan kansallisia omaisuudenhoitoyhtiöitä, niin tämä on täysin vapaaehtoinen järjestelmä. Kysymykseen kuuluu, teemmekö riittävästi ongelman korjaamiseksi ja mikäli me te, mitä me tekisimme, jos haluaisimme hoitaa tämän hyvin, tämän asian? Did regarding, uh, addition... Niin, lisälainsäädännön tarve. Nyt kun Basel 3 on saatu valmiiksi, niin on tarve täytäntöön panna Basel 3. Kyse on trading-toiminnasta, jota on käsitelty jo aika pitkään, eli nyt on syytä siirtää lainsäädäntö kansalliseen lainsäädäntöön. Mainitsitte sen, että pankit likvidoidaan silloin, kun kyse on maksukyvyttömyydestä. EBLV hän on pieni pankki. Se ei luo mitään vaaraa rahoitusvakaudelle. Mutta jos kyse on suuremmasta pankinkista, joka on tällaisessa epävarmuuden tilassa, eli kaatuuko se, tai todennäköisesti kaatuu, mutta sitä ei sitten kuitenkaan äh, likvidoida. Ja kenties on käytössä sitten joku ei täysin tyydyttävä oma likvidointimenettely jo, jollainen oletettavissa. Tämä on hyvin tärkeää. Aivan niin kuin ehdotitte, niin olisi hyvä, että meillä olisi yhteisessä valvontamekanismissa yhteisen valvontaneuvoston jäsen mukana. Meillähän on lukuisia instituutioita, jotka eivät usko, kun sanomme, että me teemme täysin yhteistyötä valvontaneuvoston kanssa. Eli osoituksena tästä olisi se, että saisimme heille paikan joukossamme. Eli sitten ei voitaisi ainakaan sanoa, että etteikö tieto kulkisi vapaasti. Eli tämä olisi helpostikin hoidettavissa oleva asia. No sitten riskin vähentäminen, pienentäminen. Paljon on jo mielestäni tehtykin. Työ jatkuu järjestämättömien luottojen suhteen suhteen. Minun mielestäni pankkiunionin solidaarisuus, kun pyritään saamaan se valmiiksi ja toisaalta täytyy pienentää riskiä ja nämä vaikuttavat toinen toisiinsa. Nyt on oikea hetki tehdä tätä työtä. Sanoisin, että riskin pienentämisen kanssa yhtä tärkeää on se, että juridisten oikeudellisten puitteiden sirpaloitumisen vähentäminen toteutuu. Eli vähemmän kansallisia vaihtoehtoja, enemmän asetuksia kuin direktiivejä, kun kyse on likvidoinnista ja sen tarpeesta. niin kyse on myös siitä, että, että säännöt ovat sirpaloituneita. Me haluamme saada pankkiunionin kaikki synergiahyödyt käyttöömme. Pilari kolme toki puuttuu, mutta lainsäädännön sirpaloituminen on toinen ongelmakohta. Thank you, Ramon Tremosa. Seuraavaksi Ramon Tremosa. Bonjour Madame Nui, bienvenue une autre fois au Parlement européen. Iltapäivää, Rova Nui. Tervetuloa Repan parlamenttiin. Jos kysymys ensinnäkin, mitä tulee MIFID-uudistukseen. Jossakin sen valtioissa ollaan huolissaan markkinakeskittymisestä, kun on kyse suurista pankeista ja suurista omaisuuden hallintayrityksistä. Tämä johtuu siitä, että kustannukset ovat lisääntyneet avoimuus ja muista säännöksistä. Kuinka näette PK-yritykset, pienet omaisuudenhoitajayritykset, kuinka voidaan välttyä näitä ongelmia tänä kohdalla. Toinen kysymys liittyy järjestämättömiin lainoihin. Pelkään pahin, että jotkut jäsenvaltiot eivät pyri edes vähentämään järjestämättömiä lainoja. Tietystikin on aloitteeseen komission puolella jälkimarkkinoita halutaan säädä kolmikoiseen järjestämisen lainoista ja kiinnityksistä. Pelkään pahan, että kuitenkin tässä ei puututa NPL-lainojen syihin jäsenvaltioissa. Syynä on maksuviivedirektiivin huono täytäntöönpano kahden vuoden, kun tarkastetaan tilannetta, korot nousevat pikkuhiljaa, mikä esimerkiksi maksukykyinen pk-yritys ei ajoissa saa maksua monikalaisilta yrityksiltä tai muulta toimijalta, niin sitten tulee jälleen uusi järjestelmä tämän lainojen aalto. Miten te tämän kommentoitte? I think market concentration of... Markkinakeskittymä pankeissa ja omaisuuden hallinta on hiukan erilainen asia. Markkinakeskittymä pankeissa riippuu maasta. Joskus pienet pankit, keskikokoiset pankit häviävät johtuen aikaisemmista kriiseistä. Tämä on sääli, mutta näin kuitenkin tapahtuu. Mutta jos sitten ajattelemme yhteistä kriisiratkaisumekanismia yhtenä oikeana katoalla, niin kuin meidän kyllä pitäisi tehdä, tietysti, koska on pankkiunioni ja kun sitä ollaan vietämässä loppuun, siihen tuletaan kolmas pilari mukaan, niin silloin tällainen keskittymän taso on vähemmän vaikuttava, koska silloin vieläkin on maita, jotka jossa on pieniä keskokoisia pankkeja. Monimuotoisuus on plussa. Meillä pitää olla pieniä, keskikokoisia, isoja pankkeja. Meillä täytyy olla julkisia, oh, kooperatiivisia, keskinäisen vastuun ja pankkeja ja niin edelleen. Niin edelleen. Lista on pitkä. Joten tämä on nyt monimuotoista, mutta monimuotoista siis kuitenkin on, mitä tulee sitten omaisuuden hoitajiin. Näyttää siltä, että ta- alan kannalta katsottuna koolla, koosta on hyötyä. Näin voidaan tarjota alhaisemman hinnan palveluita. Siinä tarvitaan hiukan kokoa, jotta pystyy toimimaan täysin tehokkaasti kilpailukykyisesti ja tarjoamaan näitä palveluita rahoitusalalla. Tämän takia minä en ole optimistinen sen seikan suhteen, että Tämä pysyy tämän omaisuudenhoitajan keskittymä aallon ulkopuolella. Mitä tulee sitten edelleen tähän järjestämättömien lainoihin, lainojen kysymykseen? Nyt on hyvä, että meillä on näitä välineitä, joilla puututaan tähän ongelmaan. Puututaan velkakantaan. Niistä Tämä on yksi esimerkki, joka Irlannin kohdalla annettiin. Suunniteltiin uusi tuote aloite, jossa käytetään sitä osuutta, minkä lainanottajat voivat maksaa takaisin ja muun osalta voidaan sitten uudelleen muuttaa sitä, muuttaa maturiteetteja, voidaan myydä tai äh, tehdä varauksia tai kaikenlaisia ratkaisuja on olemassa riippuen hiukan tuotteen piirteistä, vähittäismarkkinatilasta, onko mm, mm, mm, tyyppinen asiakas on kyseessä. Äh, sitten Meillä on tämä uusi liite, jolla estetään uusien järjestämättömien lainojen kertyminen. Uskon, että pankit pyrkivät nyt varmistamaan luoton, luottoa antaessaan, että täytet, myönnetään turvallisia ja kestäviä lainoja. Tämä on tärkeää, koska me kaikki tiedämme, että nyt taloudellinen tilanne on hyvä juuri, ja silloinhan yleensä näitä huonoja lainoja tehdään. Sama johdu kriisistä, milloin ka, ka, kukaan ei halua ottaa enää mitään kriis, kriisejä, kriis, riskejä. Joten on hyvä varmistaa, että nyt tähän toimintaan todellakin ryhdytään ennaltaehkäisevällä tavalla, mitä tulee sitten maksukykyisiin pk-yrityksiin. On aivan avainkysymys että niille asiakkaat maksavat ajoissa mukaan lukien julkisen sektorin asiakkaat, mitä maksaa ne ajoissa laskut, tai sitten pitää löytää keinoja, sellaisia pankkituotteja, joita on saatavilla kohtuuhintaan eikä luoda tätä kautta sitten lisää näitä järjestämättömiä vastuita. Järjestämättömät vastuut ovat ongelma pankeille, mutta se on ongelmana myös lainanottajille, pk-yrityksille, yrityksille yleensä, jos ne ovat sellaisessa tilanteessa, etteivät pysty maksamaan lainoja, silloin ne eivät saa uutta luototusta, jota kuitenkin tarvitaan kehittyäkseen, jotta yritykset voivat kehittyä, joten kyllä Pitäisi olla sellainen maksukulttuuri ja pitäisi olla maksuvälineitä käytössä, jotka ovat tehokkaita. Ja sitten tämän laillisten puitteiden lisäksi koskien järjestämättömiä vastuita pitäisi olla nopeita oikeuskäytäntöjä, joiden kautta voitaisiin tavallaan pelastaa nämä lainat alkuvaiheessa, jos on ongelmia näkyvissä. Sven Giegold. Seuraavaksi Sven Giegold. Mm, Rauha Nui, viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana olemme nähneet talousrikollisuustapauksia pankkiunionin sisällä Maltassa. Pilatuspankin toimitusjohtaja menetti oikeuden toimia omassa pankissaan vasta sen jälkeen, kun Yhdysvalloista ryhdyttiin oikeudellisiin toimiin, vaikkakin parlamentti oli antanut tästä varoituksen. Sitten Danske Bankin tytäryritys Virossa on ollut mukana näissä rahanpesu epäselvyyksissä. Kyse on kuitenkin teidän suorasta valvonnastanne ja kuitenkin Yhdysvaltain valtiovarainministeri tämän totesi todettiin, että EBLVn asiakkaat ovat Latvian ulkopuolelle rekisteröityneitä toimijoita. Johto pyrkii estämään Latvian sääntöjen täytäntöönpanoa. 2017 johto ja johtajat ovat käyttäneet lahjuksia vaikuttaakseen Latvian viranomaisiin, kun kyse on täytäntöönpanotoimista ja on myös uhkailtu tämä korkea riskistä toimintoon liittyen. Eli ei ole noudatettu tunne asiakkaasi periaatetta. Pankin asiakkaat ovat korkeariskisiä myös oman riskin laskentajärjestelmän mukaisesti ja on myös salaisiin oikeudenkäyttöalueisiin rekisteröity postilaatikkoyrityksiä. Tarvitsemmeko me tässä Yhdysvaltoja talousrikollisuuden paljastajaksi pankkiunionin sisällä? Rouva Nui, olette vedonnut sen puolesta, että saisimme eh, lisää valvontaviranomaisia EUn sitoudutteko siihen, että käytätte kaikkia juridisia välineitä, jotka nyt jo ovat käytössänne, jotta voidaan taistella pankkiunionin sisäistä talousrikollisuutta vastaan. Mitä välineitä sitoudutte käyttämään, jotta voidaan todella taistella rahanpesua ja rahoitusrikollisuutta vastaan? Very much. Uh, as, as... Kiitoksia paljon. Kuten te tiedätte, ja monet tietävät, että yhteisen valvontamekanismin säännöt riittyvät neuvoston päätökseen, että rahanpesun vastainen lainsäädäntö on asia, jota ei sälytetä EKPn kontolle, mutta tiettyjä hetkiä on ollut ja tiettyjä toimenpiteitä, jotka ovat hieman menneet päällekkäin EKPn toimien kanssa. Esimerkiksi pankkilisenssin perumisesta, kun on kyse. Ja mitä tulee rahanpesun vestaiseen lainsäädäntöön, tämä, tätä pitäisi hoitaa EKPn puolella. Vasta sitten, kun rikkomuksia on havaittu, vastuuviranomaiset havainnut, että lainsäädäntö on rikottu, silloin EKP voi ottaa tämän tosiasian huomioon. Ja sitten lisärikkomukset saattavat olla perustan sille, että pankin toimilupaa perutaan – tai ryhdytään pilari kakkosen piirissä toimenpiteisiin, mutta tämän tyyppiset toimet ovat hyvin rajallisia suuruudeltaan, koska valvontavälineet eivät ole soveliaita, jo, eivät, ne, ne eivät ne sovi siihen, että voitaisiin jäljitellä, jäljitellä rahanpesutoimia. rahanpesu toimia. Hyvä sisäisen valvonnan puute, jolla voitaisiin estää rahanpesu mahdollista sen, että pankki voidaan käyttää hyväksi Tiedän, että tällainen on erittäin, tällainen on erittäin noloa, mikäli Yhdysvaltain viranomaiset joutuvat tekemään meidän työmme tässä tapauksessa. Tämä täytyy saada nyt muuttumaan tämä asian tila. mielin, sitoudun tekemään kaikkeni, kaikki mitä vain voin asian puolesta, mutta olen tehnyt jo työtä tämän puolesta. Se ei ollut, ollut riittävää ja en usko, että siihen lähitulevaisuudesta oli riittävää olemaan myöskään. Olisi hyvä, mikäli saataisiin viides rahanpesun vastainen direktiivi, joka vähintäänkin selvittäisi sen tosiasian, että tietoa voidaan vaihtaa, tiedonvaihtoa voidaan harjoittaa kansallisten viranomaisten kesken, ja meidän suuntamme myöskin toimittaa tätä rahanpesun vastaista rahanpesun vastaisen toimintaan liittyvää tietoa, jotta voisimme tehdä yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Tietystikin, mikäli tarkastusten yhteydessä, silloin kun on tarkastanut vakavaraisuutta, mikäli havaitaan, että joitakin seikkoja, jotka saattavat olla rikollisia luonteeltaan, niin voimme tietystikin ottaa yhteyttä syyttäjän ja syyttäjän tehtäväksi ja päättää, onko jotakin, mistä voidaan syyttää vai ei. Oli miten oli. Olimme paljon paremmassa asemassa sitten, kun viides rahanpesun vastainen direktiivi täytäntöön. Uskon, että henkilökohtaisesti uskon, että tämä ei vielä riitä. Me tarvitsemme Euroopan laajuisen instituution, joka pistää täytäntöön perinpohjaisesti ja johdonmukaisesti tätä lainsäädäntöä euroalueella, koska joskus pienet maat eivät ole kykeneviä Niille ei ole tästä resursseja tai henkilökuntaa tai re- tietämystä, osaamista näissä kysymyksissä. Ja kun eteen tulee pienessä maassa suuri, suuren luokan rahanpesu, tapaus, niin ongelma saattaa olla vielä suurempi, mikäli pienen maan naapurissa on suuri maa. Niin kyllä meidän täytyy todellakin muuttaa tilannetta, korjata sitä, koska ei tämä ole kestävällä pohjalla enää mikäli tällä tavalla toimitaan. Thank you. Kiitoksia paljon. Marko Valli seuraavana. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Nyt voitte laittaa kuulokkeet korvillenne, jotta kuulette kysymykseni. Kiitos. Puheenjohtaja Nui, nyt kun liite on julkaistu, ja se on aiheuttanut kiistoja eri jäsenvaltioissa ja on käynnistynyt asiantuntijakeskustelu. Tuntuu olevan jokin ongelma. Sanoin, että kun liite on nyt julkaistu, niin se on sitten aiheuttanut äh, kiistoja, eriäviä näkemyksiä ja tämä liittyy nimenomaan LPL-lainoihin. Toimiiko tulkkaus vai kuuletteko minua? Niin, olemme nyt tilanteessa, jossa on men- noudatettu menettelyä, joka todennäköisesti johtaa siihen, että pankit joutuvat pyytämään paljon enemmän vakuuksia, jotta ne voivat äh, rahoittaa reaalitaloutta ja pk-yrityksiä, niitä ihmisiä, jotka suurelta osaltaan edes auttavat talouskasvua. Tämä ei välttämättä johda kasvuun ja työpaikkoihin. Näinä aikoina koko euroalueella, ennen kaikkea eteläisissä jäsenvaltioissa, on sellaisia pankkijärjestelmiä, jotka pohjautuvat nimenomaan luotan, luotonantoon ja todennäköisesti talous supistuu. Kun ajattelemme, että jatkossa tulee kriisejä, niin sitten pankit joutuvat toimimaan niin, että ne ottavat tämän lainoituksessaan huomioon. Esimerkiksi keinottelu on selvästi havaittavissa markkinoilla ja ei ole helppoa toimia näissä järjestämättömien lainojen olosuhteissa. Miten te voitte julkaista tämän tapaisen muistion ilman, että ensin on julkaistu vaikutusarviota siitä, mikä on teidän ajatuksenne NPL-lainoista sekä määrällisesti että laadullisesti? Kun etenette lainsäädännön suhteen tällä tavalla, niin teettekö arvioita vai panetteko tämän pelkästään äh, sillä ajatuksella, että tarkoitus on poistaa NPL-ongelma ymmärtämättä, mikä, mikä on tilanne joka on johtanut kriisiin esimerkiksi mm, pk-yrityksissä ja koko pankkialalla, kun kyse on lainoituksesta. Eli rahoitusmarkkinoilla, kun on esimerkiksi likvidejä omaisuuseriä ja kolmannen tason omaisuuseriä, niin ettekö ole käsitelleet näitä prioriteettina silloin, kun kyse on näistä omaisuuseristä. Oletteko tehnyt siis vaikutusarvioita ja aiotteko myös julkaista ne, kun kyse on tästä liitteestä, joka julkaistiin? Thank you very much for, for your questions. Kiitoksia paljon kysymyksistä. Se, että on järjestelty laina, joka maksetaan takaisin, niin ei tämä välttämättä liity siihen, että enemmän takuita. Toistaiseksi vakuuden hankkiminen on ollut hyvin hidasta tietyissä maissa ja tietyissä oikeusjärjestelmissä. Minun nähdäkseni kyse on siitä, että on paremmat kriteerit, kun lainoja annetaan. Ja parempaa valvontaa tarvitaan myöskin lainan osalta. Mikäli varsinaisessa vaiheessa voidaan puuttua tilanteeseen, silloin se ei ole kovinkaan monimutkaista. Silloin voidaan uudelleen järjestellä laina, jotta laina on edelleenkin pysyy järjesteltynä. Mitä tulee luototukseen, luototuksen rakenteeseen, tilanteet ei ole saatu korjattua viime vuosien, Saattaa, että tulevina vuosina jossakin vaiheessa tämä tulee vielä eteen, mutta tällä hetkellä – Meillä on tämä tarviset olosuhteet, kun on kyse luotansaannista Italiassa ja muissakin maissa, suurimmassa osassa maita. Tilanne ei ole millään tavalla hankala luotonsaannin osalta. Siksi nyt olisi oikea hetki varmistaa, että pankit, pankit hoitavat lainakantansa kuntoon ja rahoittavat taloutta ja talouden rahoittamiseen tarvitaan maksukykyisiä pankkeja, ei pankkeja, joilla on valtava määrä järjestämättömiä lainoja taakkanaan. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että uusien järjestämättömien lainojen kerääntyminen lopetetaan, kun syntyy järjestämättömiä vastuita. En ole nähnyt, että ne maat, joilla näitä on kovasti kontollaan, olisivat pystyneet estämään niiden lisäkertomisen. Kun me aloitimme työmme yhteisessä valvontamekanismissa, meillä oli noin mm, biljoona järjestämätöntä lainaa yhteisen valvontamekanismin piirissä olevissa maissa. Nyt tilanne on se, että nyt on noin 700 miljardia enää näitä. Siitä huolimatta tämä on erittäin korkea luku. Jotakin täytyy todellakin tehdä. Ei ole mitään vaihtoehtoa, etteikö puututtaisi tähän ongelmaan. Mitä me toistaiseksi tehneet tämän lisäyksen tai addendumin osalta, kun on kyse ohjeistuksesta? Olemme puuttuneet siihen, kuinka syntyy uusi järjestämättömiä lainoja. Nyt olemme vasta varhaisessa vaiheessa tämän asian suhteen. Nyt olisi oikea hetki toimia, jotta voidaan estää ongelman paisuminen entuudestaankin. uusia järjestämättömiä lainoja ei ilmennyt tutkimuksissa. Ihmiset laskeskelivat, mitä tämä tar- saattaa tarkoittaa, mutta tämä vaikutusarvio, joka liittyy vaikutuksiin reaalitalouden kohdalla? Ei ikinä nähnyt mitään vaikutusarviota. Vaikutusarvio pitäisi laatia sen osalta. Olemme käytämmekö tätä lisäystä, addendumia näiden lainakertomien osalta me tiedämme, mitä kertymiä on. Näiden osalta voidaan tehdä vaikutusarvia, mutta uudet järjestämättömät lainat, joita syntyy, ja mikäli niitä ei voida nopeasti varsinaisessa vaiheessa muuttaa jälleen järjestelyksi lainaksi, niin tämä ei ole hyödyllistä, mikäli tähän ei puututa. No tämä on nyt tilanne tällä hetkellä. Ilo mielen kyllä haluaisin, että asia saatettaisiin kuntoon ja rahoitusta, mutta pankit, jotka ovat sellaiset, niillä on paljon järjestämättömiä lainoja kontolla, niin on vaikea taloutta, talouden pyöriä pyörittää. Suoraan sanottuna, teen huomenna, että luoton saanti ei ole heikentynyt ennen kuin toimivaltaan käyttää, niin tämä pitäisi toimia näin. Tämä tarkoittaa sitä, että NPL äh, heikentävät luotonsaantia, mutta sitten uusilla äh, toimilla ei ole vaikutusta luotonsaantiin, koska äh, tämä ei vielä vaikuta. Minulla on hyvä vaikka ymmärtää logiikkaa, mutta edustaja saa Presidentille. Kiitos puheenjohtaja. Te mainitsitte numerotietoja, joilla perusteltiin tätä intoa valvontamekanismissa toimia luottoriskin osalta. Eli viime, viimeisten kolmen vuoden aikana on hyväksytty sääntöjä tältä osin. Kun katson pankkien taseita ja keskuspankin valvontaa, niin tässä näkyy vakavaa epäsymmetriaa kohtelussa silloin, kun kyse on luottoriskistä ja toisaalta markkinariskistä. Kun Puhumme tason kaksi ja kolme omaisuuseristä pankkien taseissa ja ennen kaikkea Pohjois-Euroopan suurista rahoituslaitoksista. Te mainitsitte ne tuhat miljardia MPL-erää. Minä mainitsisin eh, viisi tuhatta miljardia eh, näitä omaisuuseriä taseissa, jotka ovat todella huomattava määrä. Me näemme, että valvontamekanismi edelleenkin aliarvioi tätä riskiä. Tässä luodaan sellainen epäsymmetria, joka syrjii kansallisia järjestelmiä, kun ajatellaan sellaista luototustoimintaa, joka nimenomaan rahoittaa reaalitaloutta – Täytyy muistaa, mikä oli tämän rahoituskriisin käynnistävä tekijä alun alkujaan. Kun nyt on saatu tämä MPL-työ lähestulkoon valmiiksi, niin keskittyykö valvontatoimi nimenomaan markkinariskiin ja ryhdytäänkö konkreettisiin toimiin, jotta tämä riski saataisiin poistetuksi kyse on kuitenkin siitä, että, eh, että taseiden kautta tämä voi vaarantaa koko rahoitusjärjestelmän. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. En ole samaa mieltä siitä arviosta, ettemme yhtä lailla kurinalaisesti arvioi hintoja, hinnoittelumalleja pankeissa, mitä tulee taso kolme ja myös kaksi on Kakkostaso oli ehkä kuin ykköstasokin. Me tutkimme markkinariskikysymyksiä säännöllisesti perustuen sisäisen malli, mallin arviointiin. Sitten markkinatoimien riskit otetaan huomioon markkinariskiarvioinnissa. SREPissä vakavaraisuuden arviointiprosessin yhteydessä olemme tehneet paikan päällä tapahtuvia tarkistuksia johtuen markkinaoperaatioista. Meillä on horisontaalisia vertailuarvoja, joilla varmistamme sen, että teemme näitä analyysejä tarkastusten yhteydessä johdonmukaiselta pohjalta. Lisäisin vielä, että markkinaoperaatioita käytetään – kaksikin kertaa globaali, globaalissa järjestelmäkannassa merkittävissä laitoksissa on yksi kriteeri, joka liittyy monimutkaisuuselementtiin automaattisesti. Ykkös- ja kakkostason omaisuuserät lisäävät tätä monimutkaisuutta ja sitten on myös lisäpääomavaatimus globaaleille SIFI-laitoksille johtuen tähän purkumahdollisuuselementtiin koska ei ole likvidejä markkinoita tämän tyyppisille operaatioille. Silloin purkumahdollisuus on helpompi toteuttaa. Nyt kuitenkin en sanoisi niin, etteikö, etteikö ne tukisi mm, taloutta, siis ne operaatiot, mitä tulee siis pankkien omaan kaupankäyntitoimintaan tai omin nimiin tapahtuvassa toiminnassa. Kriisin yhteydessä suuri osa operaatioista – on johdannaisia markkinaoperaatioita, joita pankit tarvitsevat tai suuret yritykset tarvitsevat, jotta voivat osallistua talouteen. Ehkä olette huomanneet myös, että olen pyytänyt parlamenttia lainsäätäjänä täytäntöön panemaan mahdollisimman nopeasti ja niin pian kuin mahdollista niin kutsuttua perustavanlaatuista kaupankäyntivaraston arviointia. Tässä juuri kohdentaan toiminta markkinaoperaatioihin, joiden kautta ei saada riittää jotka eivät täytä pääomavaatimuksia, niin kuin oli ennen jälkeen kriisin. Toivon, että näin tulee tapahtumaan, mutta jos te haluatte myötävaikuttaa pääomavaatimusten lisäykseen ja sitten kiinnittää huomiota markkinatoimiin, niin se olisi mielestäni oikea tapa toimia juuri. Ja tällä hetkellä olemme tehneet, mitä meidän pitääkin tehdä täysin. Thank you, Mr. Kirtsos. Edustaja Kyrtsos seuraavana. President. Kiitos puheenjohtaja. Minusta vaikuttaa siltä, että että me pärjäämme oikein hyvin, kun me pyrimme vähentämään NPL-lainoja lyhyellä aikavälillä. Tämä tarkoittaa sitä, että teemme työmme hyvin. Uskotteko te, että nyt päästään matalaan NPL-lainojen tasoon, joka sitten nopeuttaa pankkiunionin prosessia, vai pitääkö meidän yhdistää matalammat keskiarvot erityistapauksiin, kuten esimerkiksi Kreikan ja Kyproksen tapaus tai pienemmät maat ja myöskin Italia suurempana euroalueen maana. Toinen kysymys, joka liittyy Kreikkaan, vaikuttaa siltä, että Kreikan osalta valitsee se näkemys, että sen pankkiala pärjää paremmin kuin aiemmin, mutta samanaikaisesti monet analyytikot ja poliitikot ja taloustieteilijät uskovat, että tämä Kreikan tilanteen parantuminen on asioita pitää nopeuttaa niin, että sen pankkisektori on sitten terveempi ja se pystyy sitten rahoittamaan yksityistä sektoria. Onko teillä mielessä minkäänlaista skenaariota, jonka yhteydessä voitaisiin ryhtyä lisää toimiin, jotta nopeutettaisiin, pönkitettäisiin Kreikan myönteistä kehitystä vai ajatteko pitäytyä tähän asteittain etenevään lähestymistapaan? I believe that we have... Uskon, että meillä on oltava yksi järjestely järjestelemättömien luottojen suhteen eri euroalueen maissa. En katso, että voi olla erilaisia toimia eikä erilaista lainsäädäntöä eri maiden varalta. Kreikan pankeista, niistä pankeista, joilla on NPL-luottoja muissakin maissa taseissaan, Paljon edistystä on saatu aikaan. Onko edistys riittävän nopeaa? No ei vielä. Kirja tulisi, äh, haltia tulisi vielä tässä äh, saada lisää. Pankkiviranomaisen stressitestit tänä vuonna ovat äh, sitten totinen paikka. Katsotaan, pystyvätkö nämä pankit ja muutkin pankit toimimaan häiriötilanteissa? Onko niillä häiriönsietokykyä? Niin, että ne kuitenkin täyttävät esimerkiksi pääomavaatimuksensa vaikeissakin oloissa. Se on siis totu- totuuden hetki sitten. Thank you. Kiitoksia. Luigi Morgano seuraavana. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa Rouva Nui. Menen nyt suoraan asiaan. Toimet, joita yleensä tehdään valvonta-alalla, tehän olette valvontaelimen puheenjohtaja. Samanaikaisesti valvontatoimien kanssa täytyy myös lainsäädännössä hyväksyä toimia. Näyttää siltä, että teidän elimenne pikemminkin on toiminut niin, että se on todennut, mikä tapahtunut tilanne tai tosiasia on. Esimerkiksi komissio on julkaissut NPL-lainoista oman kannanottonsa ja sitten tämä viime viikon liite saatiin sen jälkeen, kun komission lainsäädäntöehdotus oli jo tullut. Liite sisältää tiettyjä huomattavia eroja verrattuna komission ehdotukseen. Näin ollen se voi aiheuttaa takautuvuutta nimenomaan näiden NPL-lainojen suhteen. Voi olla, että liite ja sen ehdotus voi vaikuttaa myös lainsäätäjän eli parlamenttiin ja neuvostoon koska kyse on niistä indikatiivisista toimista, jotka ovat mukana tässä liitteessä. Edistys on ollut vielä hidasta valvontatoimissa. Mahdollisesti toimet ovat olleet myötäsyklisiä ja ne voivat johtaa sitten lainanannon kutistumiseen. Ja vaarana on se, että pankkilainoitus pienenee, vaikkakin tämä toiminto olisi aivan oikeutettua tässä tilanteessa. Kiitoksia paljon. Kuulemisprosessi, jonka mainitsitte komission paketin osalta ja tämän lisäyksen osalta, joka liittyy yhteiseen valvontamekanismiin, kyllä kyllä tästä ilmoitettiin päivää myöhemmin kuin komissio. on koordinoitu komission ja meidän välillämme minun nähdäkseni mitään Ristiriitaa ei ole ollut kahden välinen osalta, ne täydentävät toisiaan. Pidämme tervetulleena komission tätä vakavaraisuuteen liittyvää varoitusjärjestelmää pilari ykkösen säännöistä tulee pakollisia kaikkien pankkien kohdalle. On normaali, että pilari kakkonen, joka liittyy riskeihin, jotka ovat suurempia kuin ne keskivertoriskit, joita käsitellään pilari ykkösessä. Pilari kakkonen on erilainen luonteeltaan. Sieltä toimitaan hieman korkeammalla tasolla pankkien välisiä toimia ja valvontaa vuoropuhelua käytetään siellä hyväksi. Ja erityistilanteissa, joissa riski on suurempi kuin keskivertoriski, joka on pilari ykkösessä, niin silloin mennään pilari kakkoseen. Tämä on ikään kuin pilari kakkosen määritelmä, tavallinen määritelmä. Mitä näiden tahtensekirjan tulee, ne ovat hieman eri vaiheissa tällä hetkellä. Tämä lisäys, sen lopullinen versio on saatu aikaan ja toisaalta lainsäädäntöprosessi on vielä kesken parlamenttien neuvostojen hyväksymän lakialoitteen, me emme voi muuttaa sisältöä, emmekä voi ottaa käyttöön mitään siirtymävaihetta sen osalta. Nyt on liian varhaista vertaan kahta asiakirjaa toisiinsa. Nyt on liian varhaista arvioida lainsäädäntöä ja sitä, tekeekö lainsäädäntö sitten tästä lisäyksestä addendumista turhan. Joitaanko se sitten romukoppaan? Uskomme joka tapauksessa, että on tärkeää, että laaditaan tämä liite tai lisäys ja pistetään täytäntöön se. Kuten minä sanoin jo, kasvu edesauttaa sitä, että voidaan puuttua järjestämättömiin lainoihin. Ja kun yhteisövalvontamekanismin alussa puhuttiin järjestämättömistä lainoista, mille sanottiin, että mitään ei voida tehdä niille, koska ei ole kasvua. Ja että kasvua tulee. Nyt kasvua on ollut ja useiden vuosien ajan, mutta siitä huolimatta järjestämättömät lainat vain lisääntyvät. sitten tulee lisää. Ja nyt kun on suotuisat taloudelliset olosuhteet, tiedämme, että juuri tänä aikana syntyy näitä roskalainoja ja huonoja lainoja, eikä silloin, kun ajat ovat huonot. Nyt olisi hyvä hetki valmistautua toimimaan ja ottamaan käyttöön oikeat kriteerit ja katsoa, mitä tehdään sitten, kun on uusia järjestelmät lainoja syntyy. Niihin täytyy voida puuttua hyvin varhaisessa vaiheessa koska sinun se on halvempaa ja vähemmän kivuliasta talouden kannalta ja pankkin ja myöskin veromaksien kannalta. sinun tilanteeseen kannattaa puuttua. Heikentääkö tämä sitten luoton, luotonsaantia? No ei todellakaan. Tällä hetkellä EKPn tilastojen mukaan, joista minä en vastaa, mutta olen varma, että ovat täysin oikeita tilastoja, niillä on maine, niin näiden tilastojen valossa – en näe mitään syytä, mikä estäisi meitä toimimasta nyt tässä vaiheessa. Thank you. Uh... Kiitoksia. There is a slot of the EPP, if you wish. Kans- kansanpuolelta saa vielä puheenvuoron, mikäli haluaa. Sillä välin edustaja Fernandes saa puhua. Ja sitten te. Gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa jälleen Rova Noi kokouksemme. Mukavaa, niin kuten aina, pari kysymystä. Niin kuin tiedätte, tilanne järjestämättömien lainojen kohdalla eri lainkäyttöalueissa, EU-ssa on pysyvä ongelma. Ei ole edetty tietyissä kysymyksissä pankkiunionissa tästä, tästä johtuen ja ehkä tämä on myös syy, ettei edistytä poliittisessa neuvottelussa niinkin tärkeässä kysymyksessä, kuten edis, niin kuin tekin sanoitte johdannossanne. Haluaisin kysyä teiltä, missä määrin te olette sitä mieltä, että tämänhetkiset vertailut järjestämättömien lainaerien kohdalla maiden kesken ovat päteviä? Tai oikean osuvia, koska on tiettyjä eroja. Johtuvatko ne kirjan perusta syistä? Pitäisikö arvioida myös, missä määrin näitä luottoja on myötnetty, mihin liittyy vakuuksia ja niin edelleen. Siis vertailtaisiin suoraan tämänhetkisiä järjestämättömien lainojen osuuksia, että saataisiin uskottava kuva tilanteesta eri pankeissa, pankkiunionissa. Sitten toinen kysymykseni liittyy vieläkin näemme tällaisia maksuvalmiuskriisejä, joita pankeissa on näkyy Banco Popularin kohdalla ja hiljattain kävi ABLV-pankissa. Haluaisin kysyä teiltä, kun tällä hetkellä tarkist tätä tilannetta. Missä määrin uskotte, että me voisimme puuttua tämänhetkiseen lainsäädäntöön, jotta vältettäisiin tällaiset maksuvalmiuskriisit, ettei niistä sitten synny maksukyvyttömyyskriisejä ja syntyy näitä lisäongelmia, niin kuin tekin sanoitte, kun otetaan huomioon kriisinratkaisulikvidointi viimeisimmissä pankeissa. Ja minkälaisia eroja siis maiden välillä on myös laillisesti? Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitos. Kiitoksia. Järjestämättömät lainat ovat iso kysymys, mutta se ei ole ainoa kysymys. Tietysti valvojan pitäisi tähän juuri keskittyä, mutta ehdottaisin kuitenkin, että lainsäätäjätkin ottavat huomioon riskin vähentämisen, jota on kehitetty yhteisen valvontamekanismin kautta. Luonnollisesti olen sitä mieltä, että meidän meillä täytyy olla selkeät ehdot edisiä varten, jotta sitä ei, ei käytä tietyissä tilanteissa tekosyynä. Mielestäni nyt on kyllä oikea aika edetä äh, taatussuojajärjestelmän kanssa, jos on joitakin äh, ehtoja, ne pitäisi määritellä etukäteen selkeästi, tarvita, ne pitää objektiivisesti voida todentaa, täytyy olla realistisesti saavutettavia tavoitteita ja sitten niiden pitäisi juuri liittyä eri, laista liittyä eri vaiheisiin edisissä. Tätä kautta mahdollistetaan se, että talletussuojajärjestelmää ei loputtomiin lykätä. Mitä pikemmin aloitetaan tämä, sen parempi. Siksi me tuemmekin sitä seikkaa, että EU-komissio luo tällaista uutta vauhtia tälle hankkeelle. Me odotamme, että lopullinen tavoite on edelläkin sama, nimittäin täys solidaarisuus, täys, täysin täys yhteisvastuu. Mitä tulee sitten maksuvalmiuskriisiin, on paljonkin maksuvalmiutta tai likviditeettiä markkinoilla tällä hetkellä. Ei ole todellakaan puutetta nyt likvidite- maksuvalmiusongelmat ovat merkkejä siitä, että joku menee pieleen ja silloin sitä voidaan korjata myös sääntelyn kautta Tätä on tehty esimerkiksi öö, öö, maksukykyisyysvaatimuksen kautta. Pankki, pankkilla on kysymys luottamuksesta. Jos tallettajat, kuluttajat menettävät luottamuksensa pankin toimintaan, silloin luonnollisesti syntyy talletuspako. pako ja li, pankin likvidit, likvidit omaisuudet katoavat, joita tätä ei voida estää eikä pysäyttää. Tämän takia maksukyvyttömyyskriisi on yksi elementeistä siinä vaiheessa, kun arvioidaan, kun pankki kaatumassa tai todennäköisesti kaatuu, koska meidän pitää arvioida sitä, että että se, joka ensimmäistä päätyy tänne pankin ovelle, niin hän saa ensimmäisenä palveluakin ja hänelle korvataan, mitä hän vaatii. Ja sitten kun tulee tuota tällainen tilanne tulee eteen, niin silloin meidän täytyy tehdä tämä päätös kaatumisesta, mahdollisesta kaatumisesta, kaatumisesta ellei ole tällaista moratoriaa käytössä. Tällä hetkellä ei sellaista ole ollenkaan EU-ssa, mutta yksi tällainen tapaus on, löytyy Latviasta ja tämän takia me pyysimme, että kansallisella tasolla tehdään tämä moratorio, mutta silloin pankki ei pystynyt saamaan tarpeeksi nopeasti maks, varoja, maksivalmiutta, jotta olisi voinut korvata tallettajille, jos moratorio olisi poistettu. Sen takia tämä päätös tehtiin. Mutta tämä on tällainen rakenteellinen ongelma pankeissa. Jos luottamus menetetään, silloin meillä on maksuvalmiusongelma tai kriisi. Ja se yleensä ehkä syntyy ö, maksukykykysymyksistä johtuen, rahanpesun kautta, käyttäjäkysymysten kautta, mutta silloin todellakin kun luottamus on menetetty, niin tämä on sitten aina seurauksena. Lainsäädäntö ei tällaista pysty korjaamaan. Ryan Hayes. Brian Hayes, olkaa hyvä. Lyhyt kysymys puheenjohtaja, kun kuuleminen on loppuvaiheessa. Rouva Nui, me tiedämme Yhdysvaltain veropaketista, se julkaistiin joulukuussa ja siinä on 15,5 prosentin kotin palautusvero pyritään saamaan käteistä palautetuksi euroalueen pankeista takaisin Yhdysvaltoihin. Luonnollisesti tähän vielä vaaditaan vuosikausia ennen kuin vaikutukset näkyvät ja niitä voidaan arvioida, mutta mitä mieltä olette tällaisesta talletusten kotouttamistoimesta eh, euroalueelta yhdysvaltalaisiin pankkeihin, kun kyse on nimenomaan eh, systeemisestä riskistä? Mikrofoni. The situation is... Tilanteen arviointi tällä alalla ei ole niinkään valvontakysymyksiä sidoksessa, mutta sanoisin, että emme ole tässä vaiheessa. Luonnollisesti otamme kaikki seikat huomioon ja katsotaan, onko syytä muuttaa toimia lähitulevaisuudessa, mutta ei ainakaan toistaiseksi ole syytä muuttaa toimia. Thank you. Kiitoksia paljon. Nyt on minun vuoroni esittää kysymyksiä. Jälleen kerran järjestämättömistä lainoista kolme seikkaa. Ensinnäkin te sanoitte kahteen otteeseen tänään, ja myöskin tilastoni osoittavat sen, että mp lainat eivät hiikinä luoton saantia. Tätä minä en ymmärrä, koska toimenpiteet ei ole vielä pistetty täytäntöön. Miten te voitte tehdä tällaisen arvion? Mihin se perustuu? Kuulin Rova Donnerin sanovan, että uusien toimenpiteiden vaikutus, jotka liittyvät tähän liitteeseen, ovat vähäisiä. Ne on helposti hallittavissa tämä lausunto, perustuuko se subjektiivisen arvioon vai vaikutusarvioon, tieteelliseen vaikutusarvioon? Oliko taustalla lukuja vai pelkästään näkemyksensä tai teidän näkemyksenne? Te sanoitte, että teillä on tarpeellista teidän vaikutusarviota. Minä suhtaudun tähän epäilevästi, koska kyse on toimenpiteistä, jotka, jotka systemaattisella tavalla vaikuttavat pilari ykkösen etenkin ja Pilar Kakkosen osalta, että käydään pankkikohtaista vuoropuhelua, mutta joka tapauksessa oletteko te varmaa, että teillä on tarpeellista tehdä vaikutusarviota? Oletteko varma tästä? Toinen seikka, joka liittyy täydentävyyteen. Te totesitte, että komission ehdotus ei ole vielä ajan tasalla, joten emme tiedä, mikä lopullinen verso tulee olemaan. Henkilökohtaisesti katsoin, että nämä olisi parempi pistää saman linjaan mukata toisiinsa. Te sanoitte, että ette voi olla varma, mikä lopullinen muoto komission tulee olemaan. Tämä pistän kyllä merkille. Mutta alustuspuheenvuorossa totesitte, että siitä kun komission on hiottu loppuun, niin minulla on täällä tällainen vertailutaulukko. Viiden vuoden kuluttua varmennetut riskiluotot. Toinen sanoi 40 prosenttia, toinen, komissio sanoi 7 prosenttia, toisessa 7 prosenttia, 10 prosenttia, komissio sanoi yhdessä kohtaa 35, EKP sanoi 0 prosenttia. Joten se, kun pilari ykkönen on lainsäädännön tasolla, niin onko järkevää, että on horisontaalista, horisontaalisia yleisiä sääntelyyn liittyviä odotuksia sitten pankkikohtaisia arvioita, jotka liittyvät siihen, että pankin varanhankinta on esimerkiksi puutteellista tietystä syystä? Ja toiseksi, onko mitään järkevää, ettei ole pelkästään horisontaalisia odotuksia, vaan myöskin erilaisia odotuksia ja päällekkäistä lainsäädännön välillä suuntana toiseen joskus tiukempia, joskus lievempiä vaatimuksia ja erilaisiin painotuksiin. Mitä pankissa pitää tehdä, koska valvoja pyytää, että seitsemän vuoden kuluttua täytyy tehdä näin ja näin, ja sitten niin monen vuoden kuluttua täytyy tehdä näin ja näin näin sanoo toinen taho. Loppujen lopuksi haluatte katsoa, mikä tulemaan komission ehdotuksen lopunen muoto. Ei siinä mitään, mutta joka tapauksessa meidän täytyy mukauttaa toisinsa, koska muuten me luemme tässä pelkkää hämmennystä. Kolmas seikka. Miksi komissio tekee eron äh, näiden äh, lainojen osalta, jotta todennäköisesti ei makseta takaisin ja joiden suhteen on viiveitä miksi nämä erotetaan toisistaan. Te katsotte, että liitteen yhteydessä täytyy tehdä ero, ainakin viittasitte siihen niiden lainojen suhteen, jotka liittyvät liiketoiminnan jatkuvuuden periaatteeseen ja mitä viiveisiin tulee, maksuviiveisiin tulee, niin näin ei ole. Tämä ei ole niinkään hyvä juttu, koska sitä saattaa syntyä vääriä kannustimia. PK-eritys kannattaa saatan ajaa konkurssiin, vaikka se osan pystyisikin maksamaan lainasta. Joten tässä suhteessa teidän arvioon on kenties parempi kuin minun. Miten te suhtaudutte tähän erityistyyppiseen eronteon puutteeseen komission ehdotuksessa? Ja lopuksi näistä vakuuksista ja vakuuden ottamisesta pankinomaisuudeksi ja menettelyiden pituudesta, kun on kyse. Neuvoston asiakirjassa viitattiin siihen, että tehtiin ehdotus, että tehdään eroasioiden välille, mikäli on riippumaton ulkoinen arvio vakuuden arvosta ja mikä se on validi ja tällä vakuudella on tietty arvo, niin miksi sitten halutaan kirjanpitosääntöjen valossa tämä kirjata nollaksi. Ei tietystikään voi tässä toimia leväperäisesti, mutta tällaisessa tapauksessa Miksi halutaan viedä nolla tasolle tämä arvo? Tämä on jälleen kerran yksi parantamisen, parantamisen varaa sisäänpitävä alue. Eikä mikä on yleinen sääntö, niin kenties tämä on yksi osa-alue, jota voitaisiin vielä parantaa. No... Kun sanon, että ei ole mitään supistumista luotonannossa, niin tarkoitan tällä vain sitä, että me tarkastelemme säännöllisesti luotonantoa ja voimme nähdä, että se toimii normaalilla tavalla eikä se ole vähentynyt toistaiseksi. Me edelleenkin valvomme tästä tilannetta liittyen äh, tavoitteen mukaisesti. Niin kuin te mainitsitte, vaikutusarviot, joita oli tehty jostakin mahdollisista ma- tieteelliseltä pohjalta, niin mitä tulee näihin subjektiivisiin ja tieteellisiin arviointeihin, on eri vaihtoehtoja, joihin liittyy erilainen luottamusarvo. On selvää, että jotkut valvontaneuvoston jäsenet jotkut ovat sitä mieltä, että ei ole toimittu ihan korrektilla tavalla arvioitaessa, mutta joka tapauksessa riippuen tätä uutta lisäystä ja näitä uusia järjestämättömiä vastuita, niin ihan niin kuin täällä sanottiin, niin tämä on ollut hallittavissa, vaikka niitä on ollut melko huomattava määrä, ei lisätty tämmöistä tieteellistä, mutta kuitenkin emperistä näyttöä, joka osoitti, että se mitä me teemme oli ihan oikeaa toimintaa, emmekä tarvitse lisävaikutusarviointeja jos haluamme tehdä jotakin velkakannalla, niin se on tietysti oma asiansa. Tässä tästä sitten teemme vaikutusarvioinnin. Sitten mitä tulee siihen seikkaan, että on eroja lainsäädännöllisten pilari 1 välinen ja pilarin 2 valvontatoimen välillä. Tämä on ihan normaali äh, määritelmä pilari, lainsäädännössä tartutaan riskeihin keskivertopankkeissa, keskiverto ja arvioidaan, mutta on sellaisia pankkeja, joihin liittyy enemmän riskejä tässä mielessä kuin tämä keskimäinen riski, ja siihen pitää sitten puuttua valvonnan kautta. Tämän takia kun sanotte, mitä pankin pitää tehdä. Se on selvä asia, sen pitää toimia sääntöjen mukaisesti, lähteä liikkeelle pilasta yksi, ja noudattaa sääntöjä. Näin pitää tehdä. Ja sitten pilari, tähän liittyy myös tämä valvonnallinen dialogi, ja näin valvojen pitää näyttää pankille, että kyllä siihen liittyy enemmän riskejä kuin keskivertopankkiin sektorilla, esimerkiksi sototaan kuljetusalalla tai globaalisti johtuen sitä, että maan lainsäädäntö ehkä ei toimi kovinkaan hyvin – tai on ongelmia vakuuksissa ja niin edelleen. Kyllä, aina tulee olemaan eroja pilarin yksi ja kaksi välillä, eikä vain järjestämättömien vastuuden kohdalla, mutta... Mitä järkeä on siinä, että on aikataulu? Mikäli keskiarvo riskit liittyvät pilari ykkösen, sitten yksityisellä pankilla saattaa olla isompia ongelmia, mutta sitten seitsemän vuoden ajan täytyy toimia tietyllä tavalla. Ja kuulun, nyt on kyse keskiarvoista. Ollenkaan tiedä, mikä aikataulu tulee olemaan toiminnan, toiminnan lopuksi. Nyt ei ole aika tehdä mitään vertailuja. Ja jos tämä lisäys tulee turhaksi pilarin yksi kohdalla, se olisi hyvä uutinen. Tämä tarkoittaa sitä, että voidaan kääntää sivuja ja ryhtyä tekemään jotakin muuta. Olen hiukan skeptinen kyllä sen suhteen, mutta ensimmäisenä minä olisin iloinen, jos näin tapahtuisi. Todennäköisempää on kuitenkin, että paljon tullaan tekemään uuden, uusien IFRS-sääntöjen kautta. Ne ovat vaativammat kuin IFRS 39, ja siinä katetaan odotettuja tappioita. Sen lisäksi että käsitellään vain tapahtuneita tappioita. Sitten pilari 1 kohtelu luonnollisesti tila, pilar kaksi on paljon vähäisempi. Onko sitten niin pieni, ettei sitä enää tarvitakaan? Ehkä todellakin olisi hyvä, jos näin tapahtuisi minusta, mutta joka tapauksessa se tulee pienenemään. Me emme ole tehneet kovinkaan paljon, erottaneet näitä kovinkaan toisistaan, koska se ei ole laillistakaan. Meidän ei pidä alkaa keskustelua yksityiskohtaiselta pohjalta kaikkiin yksityiskohtiin, joihin puhutaan sitten keskustelun yhteydessä. Ehkä voimme osoittaa, että meidän ei tarvitsekaan tehdä sitä, mitä suunnittelemme tekevämme. Sitten mitä tulee siihen seikkaan, että, että emme arvioi vakuuden arvoa. Ei. Pankit pyytävät vakuuksia, kun myöntävät lainojen, lainoja vastaan, turva, turvallisuuden takia. Siksi voidaan odottaa, että ne ottavat uudelleen, ottavat itselleen tämän, nämä vakuudet tiettyjen vuosien jälkeen, jos maksuja ei hoideta ja lainoja makseta. Arvo, arvoilla on varsin korkeakin, mutta jos tämä mm, jos ei syytä tämän omaisuuden haltuunottamisen tai se ei ole mahdollista, niin silloin se on ihan turhaa, mikä ikinä tämä vakuuden arvo sitten onkaan. Joten tässä kyllä puhumme siitä, että on laina, jota tukee vaku, vaku, tuovat vakuudet, jotka se otetaan haltuun tietyn ajan kuluttua. Ei se tarkoita sitä, on, ei sillä ole väliä, onko sillä arvoa vai ei. Se ei ole pää asia tässä asiassa ollenkaan. Kiitoksia paljon. Uskon, että tämä on erittäin hyödyllinen vuoropuhelu. Ja viimeinen lause, jonka sanoitte, mikäli liitteestä tulee pilari ykkösen osalta turha, niin se on hyvä asia. Minä pidän tätä kannustavana, myönteisenä asiana. Tämä myöskin peräänkuuluttaa sitä, että lainsäädäntö toimivat nopeasti. Näin tulemme tekemään. Tämä pätee myöskin päinvastoin. Mikäli Otan huomioon teidän huomioon, kun te sanotte, että voi ennakoida lopputulosta, mutta mikä meillä on terve, toimiva pilari ykkösjärjestelmä, niin kuten sanoin, en näe tarvetta sille, että mainitaan vuosia tai muita, koska silloin normaali pilari kakkonen pankkikohtainen arvio on edelleenkin riittämätön. Hyvin paljon vuoropohjelmilla tarvitaan Otan huomioon myöskin se, mitä sanoitte rahanpesun vastaisesta taistelusta. Sven Kiikoltkin tähän viittasi. Me olemme teidän puolella tässä, kun te pyritte harmonisoimaan takarmaisen tarvetta tulee. Me tulemme arvioimaan kaikki eri vaihtoehdot ja sitten toisaalta me myöskin tietysti kannustamme siihen, että yhteenvalvontainen mekanismi käyttää kaikki valtaoikeutensa hyväkseen voidakseen puuttua tähän ongelmaan. Koska ei se voi olla terve liiketoimintamalli mikäli ei toimita rahanpesu vastaan. Kiitoksia. Me tulemme jatkamaan vuoropuhelua vielä jatkossa. Kiitos. Hyvät kollegat, ennen kuin on puheenjohtajan nuijan Markukselle minun täytyy kertoa teille, että Ranskan ja Belgian lakkojen vuoksi huomisaamuna komissaari Moskovic on pyytänyt, että kokous aloitetaankin vasta 15 minuuttia myöhemmin, joten yhteinen Ekonin ja Taksin kokous aloitetaan kello 9.15 kello 9 sijaan. Tämä on tämmöinen ennaltaehkäisevä puskuri ikään kuin tällainen ajankäyttöön liittyvä varotoimenpide. Uh, Kiitoksia paljon erittäin tärkeän tiedonannon jälkeen toivon mukaan, että olemme kaikki huomisaamuna hajossa paikalla, koska kaikki kuulivat nyt lakosta ei pelkästään komission jäsen Moskovitsi, vaan muutkin. Silmät kohtaan neljäsysistä. Kyse on kestävästä rahoituksesta. Annan samatien puheenvuoron esittelijällemme Molly Scott Catolle. Molly, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitän, että arvo, saksalaisena äänsitte nimeni oikein. Arvostan kovasti. Tämä asia on nyt todella edistyneessä vaiheessa. Meillä oli korkean tason konferenssi viime viikolla, jossa mukana oli Ranskan presidentti ja kaksi komissaari Dombrovskis ja myös komission puheenjohtaja Juncker, joten kyllä kiinnostusta löytyy ihan korkeammalta tasolta lähtien, samoin komission korkeimmista viroista. On todella rohkaisevaa ollut toistaiseksi, että poliittista yhteisymmärrystä on löytynyt eri ryhmien kesken. Olemme pystyneet panemaan syrjään normaalit e, kiistamme, koska kaikki ymmärrämme, että täytyy nopeasti reagoida ilmastokriisiin ja muuttaa rahoitusta kestävämpään suuntaan, joten tavallaan tämä liittyy tasoittaa muita poliittisia erimielisyyksiämme. Ja näin ainakin on ollut, kun olen neuvotellut varjoistelijoiden kanssa. Arvostan kovasti sitä, miten hyödyllisiä he olivat ja auttavaisia tarkistuksensa kautta, joita on esitetty todella myönteisessä hengessä suurimmalta osin. Meillä on ollut jo yksi varjoistelijoiden kokous ja näin saatiin vahva pohja tuleville varjoistelijoiden kokouksille, jossa käsittelemme seuraavia kompromissitarkistuksia. Tulemme me kattamaan ilmoittamista taksonomiaa, äh, vihreän rahoitusta EUn toimielinten roolia, kun annetaan esimerkkiä asiassa. Ja haluaisin viitata oman sitoumukseni niin saada aikaan vahva parlamentin kanta näistä kysymyksistä. Joten ensinnäkin, kun ajatellaan avoimuutta, juridisia velvollisuuksia. Olemme samaa mieltä siitä, kuinka tärkeää lakisääteinen ilmoittaminen on arvonsa ar- ar- omaisuuseristä. Ja tähän mennessä ei ole juurikaan oltu eri mieltä, mutta ymmärtääkseni on keskusteltu myös ryhmissä tästä asiasta. Edelleen olemme samaa mieltä siitä, että laajennetaan tätä luottamusvelvollisuutta. Se kattaa myös nämä ESG-kysymykset ja hallinnoinnin. Ja kattavan tiedon annon koko toimitusketjussa vähittäis sijoittajien asti. Emme vielä ole sopineet kuitenkaan tarpeesta mitata kestävyysriskejä ja miten ne liittyvät vakavaraisuuspuitteisiin. Me kuitenkin olemme samaa, että sitä pitää poistaa nämä arvosamenettelyt omaisuusjärjestelmät, jotta voidaan päästä eroon tästä asiasta hallitusti, mutta toistaiseksi emme oikein tiedä, miten tämä linkki saadaan toteutettua, joten odotan jo innolla seuraavaa varjoistelijoiden kokousta. Sitten vihreä taksonomia, vihreät joukkolainat, vihreä taksonomia luokittelu liittyy ensimmäiseen lainsäädäntöksen komissiolta ja toivomme kovasti, että voimme olla tässä asiassa hyödyllisiä, kun kehitetään tätä työtä yhdessä eteenpäin. Olemme samaa mieltä siitä, kuinka tärkeä EUn asunnon alainen sidosryhmien ryhmä on, että saadaan sellaista metriikkaa, joka kattaa muunkin kuin rahoitusraportoinnin ja kattaa vihreän taksonomian. Tämä on tullut esille tässä korkean asiantuntijaryhmän raportissa. Sitten parlamentissa me haluaisimme saavuttaa laajan yhteisymmärryksen siitä, että luotaisiin dynaaminen taksonomia tai luokittelu, joka perustuu indikaattoreihin, joita on jo olemassa e-, ympäristöön, ekologisista kustannuksista ja hyödyistä planeetalla, jolla elämme. Ja sitten, jotta teknologiset neutraalit määritelmät saadaan aikaan kestävyydestä. Olemme, tunnemme huolta siitä, että komissio on tällaista staattista taksonomiaa ja vahva parlamentin kanta auttaisi muottamaan tämän hetkistä työtä, jota sidosryhmä työryhmä tekee. Haluaisimme myös tunnustaa, su- suositella vihreää rahoitusta lainsäädäntöaloitteiden kautta, samoin yhtenäisiä standardeja vihreälle joukkolainolle, mutta näemme nämä vihreät merkinnät ja vihreät standardit eri asiana kuin se, että siirretään rahoitusta vihreään suuntaan, koska ei ole tärkeää palkita tästä toiminnasta, jos ei voida kannustamia siihen, että siirretään pois kannatta, kestämättömistä investoinneista kestäviin. Minä olen ainakin vakuuttunut, en tiedä varjoesittelystä, niin vielä tarvitsemme keskustella tästä siitä, mutta mitään vihreitä investointeja ei pitäisi ottaa mukaan. Ainakin olemme samaa mieltä siitä, siitä että ei fossiilisia polttoaineita, eikä ydinvoimaa, eikä ilmailun kohdentuvia investointeja mukaan. Sitten pitäisi ottaa EGS tekijät kaikkeen toimintaan EU-ssa. Tämä on välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa uskottava standardien noudattaminen. Ehkä tarvitaan myös sertifiointeja, sertifiointilaitoksia, ESMA valvoisi. Sitten on hyvin tärkeää, että annamme esimerkkiä omista toimielimistämme, ja haluamme, että muut toimivat samalla tavalla. Emme voi odottaa, että sijoitukset siirtyvät vain kestävään, kestäviin omaisuuseriin, jos meidän omat toimielimemme investoimat kestämättömiin omaisuuseriin. Joten aivan erityisesti mietin tässä eurooppalaista investointipankkia ja Euroopan keskuspankkia ja tarvetta sille, että ne puuttuvat instituutioiden puutteisiin, joita niiden toiminnassa on kestävyyden suhteen. Olemme nähneet merkittävää johtavuutta EIBltä, EIBltä mitä tulee uusiutuvan energian, mutta meidän pitää varmistaa, että tämä korkea taso jatkossakin säilyy investointipankin toiminnassa olen keskustellut jonkun verran EIPn kanssa tästä asiasta, mutta olen todellakin tyytymätön siihen seikkaan, että ovat investoineet 2,5 miljardia hiljattain transanatolilaiseen mm, energiahankkeeseen. Kuitenkin parlamentti on jo äänestänyt, että pitäisi lopettaa sellainen toiminta, joka synnyttää hiilidioksidipäästöjä. Sitten pitäisi ottaa huomioon valvontaviranomaisten mandaatti ja pitäisi ottaa nämä ESG-riskit huomioon niiden toiminnassa ja pitäisi toimia Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ja meidän pitää varmistaa, että täytämme nämä ESG-tavoitteet ja varmistamme johdonmukaisen ilmastosuositusten mukaisesti, joten Paljon kiehtovia teknisiä yksityiskohtia tähän liittyy. Edistys tähän mennessä on ollut oikein hyvää ja olen kiitollinen varjoesittelijöille rakentavasta suhtautumisesta ja odotan jo innolla uusia keskustelujamme. Kiitoksia sitten että Ensimmäisen kansanpuolen ryhmän edustaja Sirpa Pietikäinen, jota tuuraa täällä Brian Hayes. Ole hyvä Brian. Kiitos varapuheenjohtaja tästä kollega Sirpa Pietikäisen puolesta haluaisin siis kiittää esittelijää ja varjoesittelijöitä hyvin rakentavasta keskustelusta ja vuoropuhelusta tässä tärkeässä aiheessa tähän mennessä. Sirpan näkemys on se, että mietintöluonnos menee oikeaan suuntaan. Siinä luonnostellaan eurooppalaiset puitteet kestävälle rahoitukselle. Näin annamme parlamentin kannasta tärkeän merkin komissiolle, jäsenvaltioille ja myös markkinatoimijoille. Komissio on hiljan esittänyt toimintasuunnitelman tästä lainsäädännöstä. Mietintöluonnoksessa otetaan askeita, askeleita oikeaan suuntaan, jotta saadaan markkinatoimijoille kannustimia ja edesautetaan siirtymistä kestävän talouteen Pariisin sitoumusten ja poliittisten tavoitteiden mukaisesti markkinaepäonnistumisen korjaaminen ja tehokkaampi resurssien allokointi luonnollisesti ovat tervetulleita seikkoja. Vielä tarvitaan lisäkeskustelua tietyissä kysymyksissä. Varmasti esittelijä on tästä tietoinen. Ensinnäkin on tärkeää, että vaatimukset ovat oikeasuhteisia kaikkien toimijoiden kannalta ja myös riskit huomioiden. On varmistettava, että uudet vaatimukset eivät luo suhteetonta taakkaa PK-yrityksellä, vaan erityisesti kautta unionin. Toiseksi, kun kyse on vihreistä äh, omaisuuseristä, niin täytyy myös äh, tehdä riskiarvio ja tässä täytyy toimia oikeasuhtaisesti. Ei saa, saa käydä niin, että markkinat vääristyvät ja otetaan Äh, vääränlaisia riskiä. Tästä äh, voi aiheuttaa se, että syntyy erilaisia kuplia markkinoille. Ja meidän ryhmämme näkökulmasta hyvin tärkeää on se, että toimitaan erityisen varovasti silloin, kun pohditaan tulevaa äh, vihreää verotusta, tätä vihreätä merkkiä, ympäristömerkkiä. Tarvitaan tarkoituksenmukaisia toimia, jotka pohjautuvat indikaattoreille, ja arvioidaan myös todellisia vaikutuksia ilmaston ja ympäristön, eikä vain niin, että laitetaan rasteja ruutuun vaatimusten mukaisesti. Tämä vain lisäisi byrokratiaa. Tällaiset indikaattorit tai mittausindikaattoreiden pohjalta esimerkiksi raaka-aineiden käyttö, veden käyttö, maan käyttö, jätehuolto ja hallinnointi, näihin on indikaattoreita olemassa ja niitä myös kehitetään eri tahoilla mukaan luettuna komissiossa, OECDssä, YKssa ja luonnollisesti yksityiselläkin sektorilla. EUn e tulisi nyt harmonisoida indikaattorit, joita sitten käytettäisiin yrityksissä ja raportoinnissa. Me kiitämme esittelijää hänen todella hyvästä yhteistyöstä tässä aiheessa. Jatkossakin mielellään teemme hyvää yhteistyötä rakentavassa hengessä niin, että saamme toimivan säätelypuitteiston, joka pohjautuu hyville käytänteille ja vastuullistaa kaikkia toimijoita. Kiitos. Kiitos Brian. SND-ryhmän nimessä Paulin Tengisian puhuu Pervans Peres. Ole hyvä. Kiitoksia. Täällä on varjoesittelyiden varjoesittelyiden kokous näköjään. Edustaja Bonafé toivon mukaan tulee myöskin puhumaan ryhmämme nimissä tästä samaisesta aiheesta menettelyssämän puhujalista. Paul Tang haluaisi, että keskityttäisiin jo, joihinkin tarkistuksiin, joita me olemme tehneet. Ensimmäinen liittyy tietystikin siihen, että halutaan äh, hiilistressitestejä, pakollisia äh, sellaisia vähän saman tyylin kuin ESRB-lainsäädännössä edellytetään. Tähän liittyy numero 100 ja sitten materiaalin riski, sekin pitäisi ottaa mukaan makrotalouden, makrotason vakavaraisuusvalvontaan. Ja tässä voisi olla SNTn tarkistus 13, 165, 166 pohjana. Lisäksi pitäisi parhaita käytänteitä vaihtaa kansallisen lain valossa 173 esimerkiksi liittyy Ranskan energiasiirryttämään lainsäädäntöön sitten pakolliset tiedon julkaisuvelvoitteet ja, ja pakollinen due diligence-lainsäädäntö. Me viittaamme tarkistuksissamme näihin lainsäädäntöaloitteisiin. Kolmas luotettava ja dynaaminen taksonomia. Luokittelu tarvitaan, sen mainitsi jo esittelijäkin. Mutta niin ikään uskoimme, että siinä pitäisi olla mukana ei pelkästään vihreitä pohdintoja, vaan myöskin vahva sosiaalinen ja hallintopuolen liittyvä ulottuvuus. Sen täytyy olla dynaaminen, niiden riskin osalta, jotka tänä päivänä saattaa näyttää pieniltä, ne saattaa kuitenkin olla seuraamuksiltaan arvaamattomia. Ja tämä ESG-kehys toivottavasti ottaa myöskin tulevat riskit, joita on vasta syntymässä, nämä ympäristö-, sosiaali- ja hallintapuolen säännökset, ESG-säännökset. Ja sitten paikallisyhteisön etukäteen suostunta silloin, kun on kyse hankkeesta, joka saattaa loukata ihmisoikeuksia. Viides seikka Taksonomia luokittelun tarpeen, mutta se ei vielä riitä. Pakollinen due diligence-säännöstö, asiakkaan tuntema säännöstö on tarpeen. Tästä täytyy myöskin vaatia, että sijoittaja määrittelee ja ennaltaehkäisee ja lieventää niitä riskejä, jotka koituu ESG-kysymyksissä, kun on kyse tällaisista sosiaalista ja hallintopuolen liittyvistä riskeistä. 110-114 tarkistus, tarkistus tähän pyrimyskin lainsäädäntökehystä silloin, kun on kyse vihreistä joukkolainoista. 230 tarkistus tähän. Kuudes seikka. Mekin tuemme ajatusta, että laajennettaisiin tätä vastuuvelvollisuussääntöä, eli pitäisi ottaa ESG-tekijät huomioon ja myöskin muut kuin rahoituksen liittyvät ESG-tekijät. Tähän liittyy tarkistuksemme 201. Lisäksi annamme lainsäädäntökehyksen, joka liittyisi vihreisiin joukkolainoihin 230 tarkistusta liittyisi niin mainitsin jo aiemminkin. Ja vielä pitäisi EUn toimielimissä, EIPssä ja EQPssä puuttua ongelmiin esimerkiksi tarkistus 287, 303 ja 306 liittyvät tähän puoleen. Tässä tältä osin toivomme, että yhteistyö olemaan, tulee olemaan erittäin hyvää estilen kanssa, niin kuin tähänkin saakka on ollut. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Seuraavaksi sitten ESR-ryhmän nimissä. Voitteko, voisiko edelleen puhilla tämä mikrofoni pois päältä? Pirkko Ruohonen Lerner, olkaa hyvä. Pirkko. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos myös kollegoille hyvästä yhteistyöstä tässä monimutkaisessa asiassa. Mietinnön tavoitteena on integroida ympäristölliset, yhteiskunnalliset ja hyvän hallintotavan kriteerit, eli niin sanotut ESG-kriteerit, läpileikkaavaksi tekijäksi rahoitukseen sen kaikissa muodoissa. Kyse on laajasta ja haastavasta aiheesta, jossa on samanaikaisesti huomioitava useita markkinahäiriöitä – Sellaisia ovat negatiiviset ulkoisvaikutukset ympäristölle, kuten saasteet, ruuhkat ja luonnonvarojen kuluminen. Sellainen on myös pääomamarkkinoiden systeemiriski, eli euroalueen rahoitusvakautta uhkaavat riskit, kuten noin 800 miljardin euron järjestelemättömät luotot. Olen tarkistuksissani korostanut, ettei mietintöön saa ujuttaa eurobondeja naamioituna vihreällä viitalla eikä heikentää vakavaraisuussäännöksiä vihreällä leimalla tai heikentää rahoitusvakautta muulla tavoin. Olen jättänyt tarkistuksia markkinaperusteisten ratkaisujen, kuten päästökiintiöiden ilmaisjakelun lopettamisen puolesta sekä yksinkertaisen ja selkeän raportoinnin puolesta. Mielestäni olisi myös tärkeää, että kansalliset pankki- ja rahoitusmarkkinaviranomaiset laativat yksiselitteiset ja selkeät ohjeet siitä, miten uusi luokitusjärjestelmä ja muut tähän lainsäädäntöön liittyvät muutokset voidaan helposti ja asianmukaisesti ottaa käyttöön, jotta vältetään tarpeettomat kustannukset ja viivästykset uusien sääntöjen käytäntöön soveltamisessa. Euroopan valvontaviranomaiset saisivat myös ohjeistaa asiaan kuuluvien tilastotietojen keräämisessä, jotta tilastoista tulisi lähtökohtaisesti mahdollisimman vertailukelpoisut EU-tasolla ja suositeltujen toimenpiteiden laadukas vaikutusten arviointi olisi mahdollista. Uskon, että pääsemme Molly Scott Caton johdolla hyvään lopputulokseen ja selkeisiin kompromisseihin. Kiitos. Kiitoksia paljon liberaalin nimissä puhuu edustaja Vierenki. Um, thank you, Chair. Dear Rapporteur, dear colleagues. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä, hyvät kollegat. Tuen ajatuksia, joita on esitetty tarkistuksessa. Monet niistä perustuvat ESG-mietintöön. Ensinnäkin toteaisin, että meillä kaikilla on toisiaan täydentävät tavoitteet. Me haluamme varmistaa, että lisää varoja käytetään kestäviin investointeihin ja tehostetaan rahoitusmarkkinoiden kestävyyttä. Ne, jotka nyt ponnistelevat kestävyyden puolesta, äh, heitä pitää kannustaa jatkossakin. Mutta hyvät kollegat, jos haluamme investointikuilun kuroa umpeen ja päästä tavoitteisiin, niin on tehtävä muutakin kuin palkita niitä, jotka jo nyt ovat kestäviä. Täytyy varmistaa, että ne yritykset, joiden tulee tämä siirtymä vielä toteuttaa, voivat sen myös tehdä resurssien kannalta ennen kaikkea järjestäytyneesti ja vakaasti. Luonnollisesti tarvitaan myös poliittisia muutoksia, jotta näihin ongelmakohtiin voidaan puuttua. En kuitenkaan katso, että rahapolitiikka olisi oikea väline tähän. Mielestäni meidän on keskittyvä kahteen asiaan. On varmistettava, että on käytettävissä lisätietoa investointipäätösten tukena. Tarvitaan myös välineitä, joilla tämä sitten toteutuu konkreettisesti indikaattoreiden muodossa, joita voitaisiin vertailla Tämä väline ei kuitenkaan äh, korvaa olemassa olevia markkinatoimijoita tai sääntöjä, vaan pikemminkin heitä tuettaisiin, jotta he voivat täyttää asiakkaittensa tarpeet. Samanaikaisesti on varmistettava, että äh, julkaiseminen rajoittuu vain relevanteimpiin tietoihin niin, että on selkeät kynnysarvot ja vältetään myös pk-yrityksille koituvaa hallintotaakkaa. Äh, kun ajatellaan taksonomiaa, niin meidän tehtävämme ei ole määritellä sen rakennetta ja sisältöä tässä ja nyt. Pikemminkin tulisi keskittyä hallintoon. On varmistettava, että on riittävä objektiivisuuden taso ja asiantuntijuutta tieteellisesti ja teknisesti. Tämä kysymys on meille kaikille oleellisen tärkeä. Sen takia vetoankin kaikkiin, jotta keskityttäisiin keskustelun pääaiheeseen. Kiitos. Uh, Kiitoksia paljon. En näe ketään nyt kueryhmästä paikalla. Silmälasissani ei ilmeisesti ole vikaa, joten sitten muut puheenvuorot. Haluaako joku vielä puhua? Kukaan ei halua. Ai, haluatteko te puheenvuoron? No siinä tapauksessa voitte puhua nyt saman tien. Olkaa hyvä. Grazie, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää minäkin osaltani esittelijä hänen tekemästään työstä. Tämä aihe on äärimmäisen tärkeä. Tarkoitus on saavuttaa Pariisin tavoitteet ja edes auttaa siirtymään kestävämpään talouteen. Tämä siirtymä vaatii valtavasti investointeja. 180 miljardia vuodessa on arvioitu nämä vain energian osalta, ympäristön osalta. Näin ollen on tärkeää, että saamme yksityisen sektorin mukaan. SFT-ryhmän kollegoiden kesken olemme esittäneet lukuisia tarkistuksia. Näistä kollega Peres jo puhuikin. Niissä ehdotetaan, missä tulisi toimia, jotta pääsisimme eh, rahoitusalan lainsäädännön näkökulmasta kestävyyteen tarvitaan myös uusia lainsäädäntöehdotuksia komissiosta, jotta voitaisiin täyttää lainsäätäjän rooli Euroopan parlamenttina. Tulisi keskittyä maaliskuun julkaisujen jälkeen toimintaohjelmaan. Siinähän meillä on aikataulutus komission toimien suhteen. Taksonomia ehdotus näin ollen on tervetullut, mutta se on vasta lähtökohta. Jos meidän tavoitteenamme on varmistaa se, että voimme toimia tässä johtoasemassa. No sitten tästä taksonomiasta. Kysehän on siitä, miten määritellään kestävä ja ei-kestävä toimi rahoituksessa. Luonnollisesti tarvitaan myös avoimuuskriteerin noudattamista. Tämä sääntö on hyvin selkeä. Kaikissa rahoitusvälineissä täytyy huomioida ympäristökestävyys, sosiaalisen ja, ja hallinnon kestävyyden tavoitteet. Myös yksittäisten tallettajien tulee saada uskottavaa tietoa heidän investointipäätöstensä ympäristövaikutuksista. Ennen kaikkea tulee perehtyä näihin sääntöihin ja sen vaikutuksiin teollisuudessa ja miten tämä siirtymä toteutuu. 180 miljardia investointia mainitsin, siis energia-alalla, ympäristöalalla ei pidä unohtaa sitä, että vähähiilisyyden lisäksi pitää myös käyttää resursseja hyvin säästäväisesti. Tästäkin oma tarkistuksensa on tehty. Kilpailukykytekijät ovat riippuvaisia siitä, että resursseja on rajallisesti käytössä. Tarvitaan myös taloudellista lisäarvoa. Se on määriteltävä hyvin korkealla tasolla ja näin sitten teollinen rakenteemme saa tarvittavaa uudistusta ennen kaikkea PK-yritysten tasolla. Meidän kantamme on määriteltävä tässä asiakirjassa sillä tavalla, että huomioimme ne säännöt, joita tulisi eh, yksinkertaistaa. Näin, eh, siis yritykset saisivat helpommin eh, rahoitusta. On arvioitava myös niitä riskiä, joita aina ei huomioida tällä alalla. Eli täytyy huomioida keskipitkän ja pitkän aikavälin riskit. Ja on otettava huomioon myös pääomittamis- vakavaraisuussäännöt hyvin tärkeänä tekijänä. Thank you very much, uh, Simona. Kiitos Simone. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole listallani, joten Pyydän, että esittelijämme Moli tekee jotakin johtopäätöksiä tästä keskustelusta. Stop. Kiitos paljon. Haluaisin aluksi todeta ensinnäkin, että pidän siitä, mitä täällä sanottiin, kun todettiin, kuinka tärkeää on saattaa tämä asia ensimmäistä kertaa parlamentin käsittelyn jo ennen lainsäädäntöprosessin alkamista. Kannustaisin meppejä myöskin ottamaan huomioon nämä seikat, jotka mainittiin. Nämä ovat monimutkaisia, toisiinsa nivottavia seikkoja, päällekkäisiä seikkoja, myöskin jo käsittelyssä olevien asioiden kanssa, mutta poliittinen suunta tuntuu olevan selkeänä jäsen, paikallinen jäsenten mielessä, mutta myöskin komissio ja neuvostokin toivon mukaan suhtautuu suopeasti ehdotukseemme ja toivon mukaan asia edistyy nopeasti meidän puolellamme. Kyse on nyt tämän tärkeästä asiasta. Kuulin joidenkin varjostelijoiden kommentteja siitä, kuinka pitäisi ottaa laajemmat ESG-tavoitteet tässä huomioon, eikä pelkästään ympäristötavoitteita tähän suopeasti, mutta mikäli haluamme sen taksonomian aikaan ja sitä lainsäädäntöä, me, me tarvitsemme yksityiskohtaista tietoa siitä, minkälaisia indikaattoreita voi olla ja mitä mitattavissa olevia kriteereitä noudatetaan, joten mielelläni ottaisin mukaan mietintöäni. Niin muihin meidän täytyy ottaa, muuten täytyy ottaa myöhemmin huomioon. Hienoa, että kollegat puhuvat muistakin ympäristöriskeistä. Tietystikin ympäristöriskit ovat kaikkein painavimmat riskit, mutta kun on kyse kestävästä rahoituksesta, täytyy puhua muista, muista muistakin asiasta myöskin ekologisista, laajemmasta kriisistä. Kiitoksia paljon kaikista kommenteista. Tämän ilomielin teen yhteistyötä varjoesittelijän kanssa myös tulevaisuudessa. Kiitoksia paljon. Aikataulu on jo ilmoitettu. Äänestys toimitetaan kokouksessamme huhtikuun lopulla mikäli esittelijät ja esittelijä varjoesittelijät saavat silväni neuvoteltu asian kuntoon. Sitten ennen kuin mennään kohtaan viisi, annan puheenjohtajan roolin SND-ryhmän koordinaattorille Pervanche Beresille. Näin minä ainakin, näin minä ainakin käskettiin tehdä. Kiitos. Uh, uh, Arvon kollegat, nyt pyydän, että kaikki jäsenet, jotka ovat paikalla, eivät lähtisi, koska muuten minä jään tänne aivan yksin. Nyt miltei on jo tämä tilanne, että olen täällä yksin. Ja nyt uh, aikaa sille, että esittelijä ja muut jäsenet pääsevät paikalle. Avaan keskustelun tällä välin kohdasta viisi. Kyse on delegoidujen säännöstä ja täytäntöpanotoimenpiteiden toimenpiteiden tarkastelusta. Tämän päivän aihe on CRT4 ja CRR, eli vakavaraisuusdirektiivi ja asetus. Kyse on Ekonin 36. kuukkuasettaisesta lainsäädännön tarkasteluslotista pelitoimintojen osalta. Kuten tiedätte, Ekon pidetään tärkeänä sitä, että se voi harjoittaa tarkasteluoikeutta kohtaan. Joskus on kyse hyvinkin monimutkaisista teknisistä asioista. Uskomme, että julkinen keskustelu on yksi tärkeitä elementtejä, mikäli parlamentti haluaa tehokkaasti toimia valvojen roolissa. Sen jälkeen, kun helmikuussa 2017 delegoituja täytäntöpanosäädöksiä tarkasteltiin, nyt tänäkin päivänä keskustellaan delegoidusta säännöksistä, jotka liittyvät vakavaraisuusdirektiivin CRD 4 ja vakavaraisuusasetukseen CRR ja CRD4 ovat kyseessä kumpikin ovat Euroopan pankkilainsäädännön ytimessä. Tällä hetkellä Tähän liittyy hyvin monia valtaoikeuksia, joita on annettu komissiolle. Komissio voi omaksua kakkostason toimenpiteitä, tarkoittaa delegoituja ja tapana säännöksiä, mukaan luettuna erityistyyppisiä sellaisia, nimittäin sääntelyn teknisiä standardeja, RTS-standardeja, myöskin its täytäntöpanostandardeja jotka perustuvat niihin luonnoksiin, joita Euroopan pankkiviranomainen antaa. Nämä kaksi tekstiä astuivat voimaan vuonna 2013. Hyvin paljon on saatu jo aikaan ja monia toi, kakkostason toimenpiteitä on jo julkaistukin. Siitä olematta on vielä 22 delegoitua säännöstä, jotka ovat vieläkin vireillä. Olivat, ne olivat vireissä jonkun ekonillisen kerran helmikuussa tarkastelin asiaa vuonna 2017, siis vuosi sitten helmikuussa. Tällä välin kolme RTS-standardia on hyväksytty ja julkaistu. Kaksi RTS-standardia on hyväksytty komissiossa ja tällä hetkellä parlamentin tarkastelun kohteena. Lisäksi on viisi muuta RTS-standardia, jotka, joiden osalta pankkiviran on antanut luonnoksensa, ja me odottelemme nyt, että komissio ryhtyisi toimenpiteisiin niiden suhteen artikan 10 mukaisesti pankkiviranomaista koskevassa asetuksessa komission pitäisi reagoida EBAN luonnokseen kolmen kuukauden sisällä. Siitä huolimatta jäljellä on vielä 11 RTS-standardia ja yksi äh, säädöstä muuttava delegoitusäännös, joka liittyy liittyy maksuvalmius vaatimuksiin artiklan 60 mukaisesti CRR-asetuksessa. Tämä on vielä vireillä. 2015-2016 vuosina pankkiviranomainen pyysi, että komissio pidentäisi aikatauluja tiettyyn sä- säädösehdotusten taka- standardin sanaloista osalta. Neljä näistä virallisista seikasta on erittäin relevantteja, jotka liittyvät pankkien pääoman laskemiseen. Siksi on on tärkeää, että CRR ja CRD 4 kannalta nämä standardit saadaan toteutettua. Tämä myöskin koko alan kannalta erittäin tärkeää, koska alan täytyy tietää, miten paljon pääomaa tarvitaan, vaaditaan. Ekon valiokunnan sihteeristö on laatinut katsauksen vireillä olevista toimenpiteistä. Se on jaettu tänään jäsenille. Komissio on antanut myöskin luettelon RTS- ja ITS-standardeista ja niiden osalta valitsevasta tilanteesta. Nyt toivottaisin tervetulleeksi Sebastian Horvatinin, joka on yksikön varapäällikkö yksiköstä D1 ja paikalla myöskin Matias Levin, joka on D2 osastolta. Hän vastaa pankeista ja rahoitusalan konserneista. Lisäksi paikalla myöskin Lars Overby, joka tulee pankkiviranomaisen puolelta. Hän vastaa toimenpiteistä, jotka ovat riskiperusteiseen metriikkaan. Risk-based metrics on hänen osastonsa nimi. Ja nyt äh, olkaa hyvät. Voitte pitää puheenvuoronne. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää. Kiitän kovasti, että minut on kutsuttu tähän valvontaan käsittelyn Euroopan niin kuin parlamentin niin komissiollekin on hyvin tärkeää jota tehdään teknisistä standardeista. Ne ovat välttämättömiä, että voidaan viedä loppuun yhteiset säännöt, niin kuin jo huomautitte viimeisemmän tapa, tilaisuuden jälkeen komissio on hyväksynyt uudet viisi teknistä standardia. Kolme niistä on jo julkaistu virallisessa lehdessä. Kahdesta, kaksi on vielä valvontaprosessin alaisuudessa. Näin vielä Viisi teknistä standardia on jäljellä, joita käsitellään komissiossa. Kaksi niistä koskee arviointimetodologioita koskien pankkien käyttämiä malleja, markkinariskiä varten tehtyjä malleja ja luottoriskiä koskevaa mallia. Yksi koskee informaatiota, jota laitosten pitää jakaa vastuuviranomaisten kanssa silloin, kun pyytävät toimilupia tai lupaa, ja sitten yksi koskee sitä, miten pankkien pitäisi ottaa huomioon tietyt tekijät, kun ne määrittelevät riskipainotukset painotukset erityiskohteiden rahoittamiselle. Ja sitten viimeinen kohta, se miten vastuun arvon oikaisukysymykset, niin kuin sanotte, kaikki viisi kysymystä on tullut pankkiviranomaisilta, ne ovat eri vaiheissa, mitä tulee komission hyväksymisprosessiin. Kaksi niistä, erityisesti ne, jotka te mainitsitte, arviointi, mallien arviointimetodologi ja on todella monimutkainen tekninen standardi. Siihen liittyy paljon työtä komission sisäisesti ja myös tarvitaan paljon vuoropuhelua oikeusyksikön kanssa, joten meidän pitää todellakin varmistaa se, että tekniset standardit, jotka tehdään ja välitetään eteenpäin, ovat niin hyviä kuin vain mahdollista ja niin ymmärrettäviä kuin mahdollista, jotta pankit pystyvät niitä sitten täytäntöön panemaan. Voin sanoa, että olemme nyt hyvin edistyneessä vaiheessa, mitä tulee arvioin, luottoriskin arviointi metodeja ja edelleen on päästy hyvin pitkälle kahdessa muussa teknisessä standardissa. Toinen koskee erityisrahoitusta tai lainanantoa ja toinen luvanantoa, luvan myöntämisiä. Olemme hiukan enemmän jäljessä kehittyneissä mittausmenetelmissä ja Äh, hintaerosta tietystä arviossa ja vastuunarvon oikaisussa. Tämä liittyy kovasti tämänhetkisiin neuvotteluihin pankkipaketista, missä markkinariski on ongelmallisia aiheita. Kollegat käsittelevät markkinariskejä, heillä on todella kova kiire nyt neuvotteluissa, mutta yrittävät kaikkensa, jotta voivat seurata myös tätä teknisten standardien puolta. Sitten teknisten standardien lisäksi, niin kuin te mainitsitte, nyt olemme hyväksymässä muutoksia delegoituun yhdenssäädöksiin koskien maksuvalmiusvaatimusta. Me olemme alka- ja vieneet loppuun julkisen kuulemisen luonnostekstistä viime kuuseen. Nyt seura- arvioimme kommentteja, joita olemme saaneet sidosryhmiltä yksi syistä, yksi syystä, miksi tätä säädöstä lykätin, koska halusimme odottaa, että hyväksyttäisiin asetus yksin YSL-arvopaperistamisesta, jotta voisimme ottaa nämä tulokset mukaan tähän säädökseen ja delegoitun säädökseen. Jos kaikki menee hyvin, uskon, että meidän pitäisi pystyä viemään työ loppuun suurimmassa osassa on kaksi toimia, jotka ovat vielä käsittelyssä komissiossa. Tämä valmistuisi joskus ehkä toukokuussa. Pari asiaa on ehkä sellaista, missä olen hiukan enemmän pielessä. Siihen menee ehkä vähän kauemman aikaa, mutta kaiken kaikkiaan olemme lähellä sitä tilannetta, milloin voimme hyväksyä kaikki päätekniset standardit, jotka tehtäväksi meille annettiin parlamentista ja neuvostosta samoin pankkiviranomaisilta. Kiitoksia. Kiitoksia. Can we pass on to EBA? Voimmeko mennä EBAn e puheenvuoroon? Haluatteko molemmat käyttää puheenvuoron komissiosta? Okay. That's good news. Um, EBA. No, sehän on hyvä uutinen. EBA. So, thank you very much uh, for the invitation today, madam. Kiitoksia paljon saamasten kutsusta kokoukseenne. Haluaisin aluksi todeta, kuinka paljon arvostan sitä, että parlamentti pitää niin tärkeässä asemassa teknisten standardien hyväksymistä. Uskon, että kyse on kaikkien yhteisestä intressistä. Tekniset standardit täytyy saada hyväksyttyä nopeasti ja tehokkaalla tavalla. Samaan täytyy, samaan täytyy kunnioittaa eri toimijoiden roolia. Kaikki parannukset prosessiin ja kaikki ehdotukset parannuksiksi ovat erittäin tervetulleita. Mitä tulee sitten? sitten itse aiheeseen. Pankkiviranomainen on hyvin paljon ponnistellut varmistaakseen johdonmukaisena silloin, kun lasketaan riskipainotuksia omaisuuserien osalta. Arviointimenetelmät, jotka mainittu parlamentin hyvin laaditussa asiakirjassa, ovat erittäin tärkeitä meille. Asiakirjassa myöskin todetaan, että pankkiviranomaisen puolella on vielä pieni määrä standardeja, jotka ovat vireillä. Nämä liittyvät CR4-pakettiin. Täytyy muistaa, että olemme antaneet noin 126 teknistä standardia jo tähän päivään mennessä. Ja saman määrän suurin piirtein suuntaviivoja ja erilaisia raportteja. Jotkut viiveistä, varsinkin silloin kun on luottoriski kysymyksistä, ovat liittyneet siihen, että standardit ovat erittäin monimutkaisia. Jotkut standardit ovat sellaisia, että vireillä olevat tekniset standardit edellyttävät erityispohdintoja kunkin standardin kohdalla. Haluaisin painottaa, että kaikissa tapauksissa emme tee päätöksiä mitenkään heppoisin perustein, emme heppoisin perustein lykkää teknisen standardin antamista. Aina on hyvät syyt. Mikäli jotakin teknisiä standardeja ei ole voitu antaa, niin voin kenties hieman yksinkertaista tilannetta. On kahden tyyppisiä standardeja. Ensinnäkin sellaiset tapaukset, joihin suhteen on merkittäviä huolia ollut vielä prosessin loppupäässäkin, loppuvaiheessakin, huolimatta pitkästä konsultointiprosessista ja lukuisista sijaista keskustelusta. Huolia on edelleenkin ollut olemassa. Toiseksi on sellaisten standardien ryhmä, joiden suhteen on odotettu hieman selvennystä Baselin suunnalta. Baselin komitean puolella on käyty samantyyppisiä keskusteluita samasta aiheesta. Katsoimme, että olisi erittäin hämmentävää, mikäli EUn puolella vaaditaan tietyn tyyppistä täytäntöpanoa sillä aikaa, kun Baselissa keskustellaan vielä asiasta. Saattaa olla, että myöhemmin joudutaan vielä muuttamaan, jouduttaisiin muuttamaan standardeja ja täytäntöpanon kustannukset voisivat lisääntyä, mikäli myöhemmin jouduttaisiin mukauttamaan sitten EUn tekstejä Baselin päätöksiin. Mitä menettelytapaan tulee, Kannattaa pistää merkille, että pankkiviranomaisilla on mahdollisuus käy pyytää lisäaikaa asetuksen valossa silloin, kun teknisiä standardeja annetaan. Voimme pitää lisäaikaa. Me tulemme mahdollistamaan aina sen, että voidaan myöskin esittää vastalauseita pankkiviranomaisen aikomusten osalta. Kaikki pohdinnat julkaistaan ja kaikki päätökset ovat täysin avoimia niin, että yhteislainsäätäjät ja suuri yleisökin on tietoinen EBAn pankkiviranomaisen piirissä suoritusta pohdinnoista. Mikäli komissio päättää antaa pankkiviranomaiselle lisää aikaa asetuksen mukaisesti. Siitä olematta katsonut että on tarpeellista, että pankkiviranomaisen täytyy jatkaa työtään hoitakseen kuntoon vielä vireillä olevat tai puuttuvat tekniset standardit. Tietystikin pankkiviranomainen on valmis näin tekemään, niin kuin se jatkoisi muutenkin valvoa tarvetta antaa standardeja. Nyt en oikein enää tiedä, Kuka haluaa Ashley Fox ilmeisestikin ESRn nimissä. Eli ole väärin ymmärtänyt. Um, Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää kuuluista puheenvuoroista Heräitämme. Omat kommenttini keskittäisin tarkistuksiin, jotka koskevat maksuvalmiusvaatimusta. Ryhmäni haluaisi, että pitäytyisimme tiukemmin Baselin tekstiin. Paikallisten vaatimusten tarvetta ei kansainvälisesti ole nähtävissä. Kun kyse on ulkomaan valuuttasta, niin silloin täytyy muistaa Baselin maksuvalmiusvaatimuksen vaatimukset. Tämä riittää, jotta päästään tämän määräyksen eh, pääomavaatimukseen niin, että ulkomaisia varoja arvioidaan stressitilanteissa. Näitä varoja voidaan pitää, pitää likvideinä varoja vain silloin, jos stressiaikoina nämä varat saadaan aina käyttöön. Artiklan 28.3 mukaisesti, kun määritellään kotimaiset keskuspankit, niin haluaisimme, että teksti olisi tiukemmin linjassa Baselin tekstin kanssa. Tässä on nollan prosentin ulos maksetut maksut näissä pankeissa. Ehdotamme, että ESCB, keskuspankkijärjestelmä, korvattaisiin eurojärjestelmällä, koska ES, keskuspankkijärjestelmässä on mukana myös sellaisia keskuspankkeja, joille keskuspankki, Euroopan keskuspankki ei ole se keskeinen toimija. Tämä tulisi huomioida. Sitten artiklassa 11, kun määritellään stressiä, on tärkeää määritellä stressitilanne sellaiseksi tilanteeksi, eh, jossa voi vallita stressitilanne. Sitä ei välttämättä ole, mutta se voi vallita. Muutos, jota ehdotetaan, johtaa epäjohdonmukaisuuteen. Näin ollen pitäisi säilyttää stressin määritelmä sellaisena tilanteena, jossa voi koitua huomattavaa stressiä. Kaikissa näissä kohdissa voitteko varmistaa, että nämä Baselin, linjaukset todella toteutetaan? Ja sitten artikla 13 ehdottaisimme, että perehdyttäisiin maksuvalmiusvaatimus delegoituun säädökseen ja toisaalta STS-linjaukseen. Ilmeisesti delegoidussa säädöksessä on jonkinlaista liikkumavaraa, jota välttämättä ei voida oikeuttaa, perustella. No sitten AMA-arviot ja operationaaliset riskit Olemme tyytyväisiä siitä, että delegoitu säädös tarjoaa valvojalle harmonisoidut puitteet, jotta AMA-puitteistossa pankit voivat toimia. On tärkeää, että puuttua säätelyn katvealueiden hyväksikäyttöön silloin, kun pääomavaatimuksia lasketaan AMA-mallien pohjalta. Ne korjat, korvattaisiin Baselin standardoidilla lähestymistavalla. Delegoitu säädös ei viittaa ainoastaan riskimalliin, vaan myös täytäntöönpano- ja tulkintakysymyksiin silloin, kun kyse on operatiivisesta riskistä. Nämä ovat tärkeitä asioita, kun hyväksymme näitä sääntöjä keskikokoisten ja suurten pankkien kohdalla. Sen takia standardissa tulisi varmistaa tehokas AMA-säätely, valvonta ja sujuva siirtymä AMA-pankkeista tulevaan kehykseen. Kiitos. thank you. Finally we, we have... Kiitoksia. Vihdoinkin kansanpuolen esittelijä tai Siis esittely on löytynyt. Olet Markaaras, tervetuloa. Haluatteko viimeiseksi puhujaksi tähän? Haluatteko tähän yhteyteen, tähän väliin puheenvuoron? Can do it. Yes? No selvä. Kyllä mä voin nytkin puhua. Kiitoksia paljon komission ja pankkiviranomaisen puheenvuoroista. Haluaisin poimia esiin neljä seikkaa. Ensinnäkin siihen, että delegoituja säännöksiä korjataan silloin, kun on kyse maksuvalmiusvaatimuksista. Tiedämme, että 19 osapuolten mukana kuulemisessa kunniskierroksessa. Tästä kuitenkin herää vielä kaksi kysymystä. Miten komissio asian näkee? Katsoko komissio, että on oikeutettua, kun tarkastellaan vietti, vientiluottovirastoja ja niiden aktivapuolta ja myöskin niiden maksuvalmiusta, kuinka nämä suorat tai epäsuorat tuet tai nämä takuut, joita saadaan keskittyä keski, keskitytty hallinnolta tai paikallishallinnolta. Miten suhtaudutte tähän? Ja sitten STS, eli YLS-sääntely, joka liittyy arvoperistämiseen. Sen osalta on kritisoitu sitä, että että kolmansien maiden lujokkolainat ovat epäsuotuisemmassa asemassa kuin muut, kun tarkastellaan yksinkertaista läpinäkyvää standardia arvopyörästä. Sitten mitä riskeihin tulee, tiedätte, että edellisessä lainsäädännön tarkasteluslotissa maaliskuussa 2017 ilmoitettiin, että siis silloin komissio ilmoitti, että huhtikuussa tullaan vielä hyväksymään viime vuonna tätä koskeva standardi, mutta nyt on kulunut jo vuosi tästä, miksi on kestänyt niin pitkään, että sen saadaan kuntoon. Mielen haluaisin tietää, mistä syystä ajateltiin, että kuukausi saataisiin asia kuntoon, vaikka komissio on tehnyt lukuisia muutoksia. Miksi ei se olisi voinut olla kolmen kuukauden aikaraja, niin kuin tällaisessa tapauksessa yleensä on? Miksi ne lyhyt aikataulu? Kolmas seikka, joka liittyy kiinnelainojen arvoon. Tämä nyt on jäljellä tämä asia ja kielteisen vaikutukset eurooppalaisiin markkinoihin. Silloin näitä, tai saattaisi olla kielteisiä vaikutuksia katettujen joukkojen osalta viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä vielä huomio, joka liittyy avoimuuteen ja tehokkuuteen. Artiklan 10 mukaisesti pankkivirmasta koskevassa asetuksessa komission täytyy toimittaa parlamentille välittömästi pankkiviranomaisen antavat luonnokset. Kuitenkin on syntynyt viiveitä. Minun nähdäkseni olisi mielekästä, että sääntöviranomaisten äh, sääntöjen yhteydessä otettaisiin tämä asia esiin, jotta komissio ja pankkiviranomaiset toimisivat asianmukaisella tavalla ja että komissio, mikäli päättää pidentää pankkiviranomaisen käytössä olevaa aikarajaa, niin tästäkin pitäisi ilmoittaa parlamentille myöskin. Ja haluaisimme myöskin tietää, mitä perusteita on sille, että on annettu pankkiviranomaisen jatkoaikaa. Vihreän nimissä sitten Sven Giegold. Ihan lyhyesti ja keskityn menettelyllisiin ja toimijoiden välisiin kysymyksiin, joita on jo otettu esiin johdannoissa. Ja myös Oikmar Karas tähän viittasi. Minun täytyy sanoa, että minusta on aika outoa, että pankkiviranomaislainsäädännössä annetaan yleensä kolme kuukautta komissiolle aikaa vastata. Nyt sitten näemme, että on normaalisti paljon pidemmät aikarajat. Annoitte jotakin syitä tässä, mutta meistä tässä nyt on tällainen järjestelmällinen eh, ongelma. Pankkiviranomaisella menee jo aikaa laatia näitä sääntöjä, se on ihan ymmärrettävää, mutta näyttää siltä, että sen jälkeen vielä komissio yhä uudelleen tarvitsee joskus jopa vuoden tai enemmänkin aikaa, jotta sopii lopullisista standardeista. Emme me tällaista hyväksyneet, kun äänestimme asiasta. siksi minä kysyisinkin komissiolta, pystyykö komissio, kun on kyse teknisistä standardeista, valvontaviranomaisille, että se tarkastelisi omia toimintatapojaan ja varmistaisi, että nämä aikarajat ovat rajallisia. Ja haluaisin myös antaa kommentin. Minulla on sellainen vaikutelma, että usein yleensä te kuuntelette rahoitusalaan liittyviä intressejä joko suoraan, he kääntyvät teidän puoleen, tai sitten ne epäsuorasti kääntyvät teidän puoleenne jäsenvaltioiden kautta. Ainakin on vaikea löytää sellaisia teknisiä standardeja, jotka tulisivat tiukemmassa muodossa komissiosta kuin valvontaviranomaiset ne esittivät. Enkä minä aina puolla tiukempia standardeja. Joskus ne eivät ole ehkä suhteellisia, mutta on kuitenkin hyväksyttävää, että sidosryhmätkin tekevät ehdotuksia. Mutta on kyllä häiritsevää, jos on vain yksi suunta, jonka komissio tuntee. Ja tämän vaikutelman minulla ainakin on syntynyt. Ja mielelläni nyt kuuntelen teidän vasta-esimerkkejänne, joissa tästä jälkeenpäin olette ottaneet vahvemmin huomioon kuluttajan suojakysymykset huomioon johtuen asian käsittelystä, johon menikin paljon pidempi aika kuin oli tarkoitus. Siksi kysyn teiltä, voitteko te sitoutua siihen, että muutatte sisäisiä menettelytapojanne ja toiseksi voitteko varmistaa sen, että jos teiltä menee nyt paljon aikaa tähän, niin kuuntelette sitten molempia osapuolia markkinoilla. Kiitos. Tässä oli teknisiä kysymyksiä, mutta myöskin yleisempiä kysymyksiä. Ja yksi yleinen kysymys vielä minun suultani. suunnaltani. Komissio jo sanoi, että nykyinen pankkilainsäädäntöpaketti edellyttää hyvin paljon resursseja, vie hyvin paljon resursseja. Olen käsittänyt, että mitä RTS-teknisiin standardiin tulee ja olemassa oleviin paketteihin, valmistelujen pakettiin, niin suuren haasteena ovat Baasin komitean meneillään olevat keskustelut Minun kysymykseni olisi seuraava. Tämä ei liity, niinkään lainsäädännön valvontaan, vaan pikemminkin seuraavan lainsäädäntöpakettiin. Voitteko jo nyt ennakoida artiklan, jonka yhteydessä suosittelisitte sitä, että me aina odottelisimme, että Baselin komitea tekee työnsä ensin päätöksen. En voinut vastustaa. Minun pakko esittää tämä kysymys. Onko vielä joku muu, joka haluaa puheenvuoron? Kei, haluatko puheenvuoron? Ilmeisestikään ei, joten uskoakseni nyt kierros on käyty lävitse. Kaikki ovat saaneet puhua. Kuka haluaisi vastata ensin? Samassa järjestyksessä mahdollisestiko? Olkaa hyvä. Start on some of the points and then I'll... Lähden liikkeelle joistakin kohdista ja kollega voi sitten jatkaa lopuilla. Ensinnäkin edustaja Foxin esittämä kysymys. Kaikki nämä kysymykset nousivat esille delegoidun säädön kuulemisissa ja näitä kysymyksiä juuri parhaillaan tutkimme. Emme voi taatta ratkaisua suuntaan tai toiseen, mutta tässä vaiheessa voin sanoa, että näitä kysymyksiä todella nyt tutkitaan. Sitten sekä linjaus Baselin kanssa että linjaus myös STS-asetukseen. Edustaja Karasin kysymys me perehdymme delegoidun säädöksen kohdalla myös sellaisiin välineisiin, joita alue- ja paikallishallinto on takaamassa. Tämäkin on yhtenä aiheena listallamme. Sitten AMA-arviot, kollegani Matias voi vastata tähän. Ja sitten yleisemmät kysymykset, jotka liittyvät menettelytapoihin ja menettelyjen äh, kestoon komissiossa. Olemme tietoisia siitä, että EBA-asetuksessa sanotaan, että kun komissio esittää näitä teknisiä standardeja, niin ne tulisi hyväksyä kolmen kuukauden sisällä. Siinä määrin, kun voimme toimia aikapuitteissa, niin, niin myös teemme. Se, että viipeitä syntyy, ei johdu siitä, että me jättäisimme velvoitteemme huomiotta tai katsoisimme, että meillä on parempaakin tekemistä – me teemme kovasti työtä kaikkien teknisten standardeiden parissa, joita kehitetään ja joita meille toimitetaan. Olemme tietoisia niiden merkityksestä, mutta on tiettyjä olosuhteita, joita emme voi välttää. Meillä on tietyt resurssit työntekoon, esimerkiksi henkilöstöresurssit, ja niillä resursseilla on selvittävä on olemassa kilpailevia prioriteetteja, painopisteitä. Mainitsin jo käynnissä olevat keskustelut, neuvottelut pankkipaketista, markkinariskistä. Olemme mukana myös Baselin neuvotteluissa kovasti ja sekin vaatii aikaa ja resursseja. Se, että viipeitä on syntynyt teknisissä standardeissa, ei tarkoita sitä, etteikö näitä työstettäisi. Sitten edustaja Giegoldin kysymys. Uskoakseni myöskin Ashley Fox esti kysymyksen maksuvalmiusvaatimuksesta. Mainitsin, eli kaikki ne kysymykset, jotka edustaja listasi, on sellaisia, joihin me nyt juuri perehdymme. Niin, mutta ei tämä mitenkään johdonmukainen vastaus ole kyllä. En voi taata mitään lopputuloksen suhteen. Voitteko kertoa, mitä mieltä olette siitä, mitä te saatte pankkiviranomaiselta, mistä kes- asioista keskustelette sen kanssa, koska tämä lainsäädännön tarkastelu suotiin tehtävänä tarkoituksena että voidaan avoimesti ilmaista mielipiteitä siitä, miten asiat sujuvat suljettujen ovien takana. Kritiikki on siitä, että ei pelkästään parantaa tässä myöskin parantaa ulkopuolelta käsiin. Ja mikä te sanotte meille, että me teemme työmme ja sitä kun olemme valmiita, olemme valmiita. Ei tämä ylä riitä. Ei tässä mitään mieltä tässä koko hommassa muuten. Kollega voi vastata yksityiskohtaisempiin kysymyksiin. Käsittelisin ensin näitä yleisluontoisempia kysymyksiä. Edustaja Kirkholdin kysymykseen on sanottava, että en ole varma, mihin teknisen standardiin hän viittasi. Kaik kaikki tekniset standardit, joita olen henkilökohtaisesti työstänyt tai joita kollegat ovat työstäneet tietääkseni, ei ole ollut minkälaisia yhteyksiä alan toimijoihin, jotka olisivat sanelleet, mitä ehtoja se, sinne täytyy kirjata. En muista yhtäkään teknistä standardia, jota olisi vesitetty komission käsittelyvaiheen jälkeen, kun komissio sai nämä pankkiviranomaiselta. Toki kielimuotoa on viilattu ja selkeytetty sanamuotoa, mutta vesittämistä ei yleensä ole tapahtunut. Näin ollen olisi tervetullut, jos teillä olisi täsmällisiä esimerkkejä. Viittasittekohan delegoituun säädökseen? Mutta kun kyse on todellakin täytäntöön säätelystandardeista, niin en muista yhtäkään tapausta, jossa olisimme vesittäneet sen, mitä pankkiviranomainen on ehdottanut. Kenties kollega tuossa voi täydentää, mutta en ole tietoinen tällaisista tapahtumista, että näin olisi käynyt. No sitten menettelytapaan liittyvä yleisempi asia. Tämä kolmen kuukauden määräaika. Me teemme kaikkemme. En voi taata, etteikö viipeitä jatkossa syntyisi. Suurin osa teknisistä standardeista on saatu kutakuinkin aikataulussa valmiiksi. Aivan niin kuin Lars mainitsi, yli sata teknistä standardia on saatu valmiiksi ja tämä tulisi ottaa huomioon. En voi kuitenkaan taata, että jatkossa ei syntyisi sellaisia olosuhteita, jossa joku tekninen standardi sitten viivästyisi verrattuna meille asetettuun määräaikaan. Nyt Matias voisi vastata AMA-menettelyihin ja sitten täsmällisemmät kysymykset eh, esimerkiksi maksuvalmiusvaatimuksen suhteen. Just a few additional remarks. Muutama lisäkommentti vain. Sebastian tässä kuvasikin tätä ja mitä sitten tapahtuu, kun saamme luonnoksen pankkiviranomaiselta, miksi näitä viivästyksiä silloin tällöin on. Niin kuin Sebastian sanoi, ne eivät niinkään liity mihinkään ulkopuolisen loppaukseen, vaan mitä no, niin kun alussa sanottiin, haluamme myös mahdollisimman selkeät, hyvin laaditut, johdonmukaiset standardit. Mitä tulee tähän AMA kysymykseen kehittyneeseen mittausmenetelmään, niin sovetimme standardeja muutama vuosi sitten, tai tämä hyväksyttiin, ja ymmärrän kyllä turhautumisen salissa, kun tähän meni näin pitkä aika. Syy, minkä takia tämä viivästyminen tuli, ja siihen tässä jo viitattiin, on tämä työmäärä, lisätyö jota jouduttiin tekemään samanaikaisesti. Meillä on varallinen, rajallinen määrä resursseja sitten Tämä liittyy myös sisäisestä vuoropuhelusta juuri sen yksikön kanssa, että varmistamme, että saamme selkeän johdonmukaisen standardin aikaan ja otetaan se huomioon myös, tai se ottaa huomioon myös muut laitustandardit. Tämä on pitkä prosessi, koska pitää neuvotella siis juuri sen yksikön kanssa ja sitten pitää kääntyä vielä pankkiviranomaisen kanssa, keskustella uudestaan asioista. Ja tämä on myös vastaus herra Karasin kysymykseen, miksi tällainen viivästyminen tapahtui. Öö, tämän AMA-teknistandardin kanssa. Sitten to, toinen kysymys, miksi olemme ehdottaneet vain yhden kuukauden lainsäädännön tarkkailuvaihetta. Tämä on myös oikeastaan vastaus siihen, mitä herra Fox sanoi. Haluamme tukea äh, standardin tehokasta täytäntöönpanoa. Uskon, että myös vaikkakin käytimme paljon aikaa ja teimme te- tekstimuutoksia vielä itse tekstiin. Jos katsoo tätä substanssia sisältöä, niin se kylläkään ei ole muuttunut. Paljon muutoksia on tehty sanallisella tasolla, mutta sisällöllisesti muutoksia ei ole ollut. Varmasti pankkiviranomainen on tästä samaa mieltä ja tämän takia valitsimmekin tämän nopeamman lainsäädännön tarkastelu vaiheen. Vielä yksi lyhyt seikka, jonka unohdin mainita. Se, että asiakirjat toimitetaan pankkiviranomaiselta komissiolle. Mitä siihen tulee? Meidän täytyy uudelleen tarkistaa vielä, mikä tilanne on. Yleensä sikäli kun tiedän, kun me saamme tekniset standardit pankkiviranomaiselta, me hyvin nopeasti lähdetään eteenpäin – en tiedä, mitä tarkoittaa että kun sanotte, että pitää välittömästi toimittaa. Parin päivän sisällä me viimeistäänkin ne toimitamme. Joskus on saattanut käydä niin, että tämä ei ole toteutunut niin nopeasti. Ja mikäli näin on ollut, niin totta kai tietystikin pyrimme parantamaan vielä nopeutta, mutta yleisenä sääntönä meillä on ollut se, että asiakirjat toimitetaan eteenpäin heti välittömästi, kun ne on saatu. So on the, um, LCR. Sitten LCR tekoilusta säädöksestä, maksuvalmiusvaatimuksista. Kuten Sebastian sanoi, me vielä arvioimme kommentteja, lopputekstiä ei ole vielä hyväksytty komissiossa. Siitä huolimatta voin kertoa teille jotakin asiasta kysymyksen esittäjälle. Ensinnäkin kolmannet maat. Olemme samaa mieltä siitä, että pitäisi mukauttaa toimiamme Baasin komitean toimiin. Olemme päättäneet, että kun arvioi pankkien kykyä vetää takaisin varoja stressin yhteydessä, tämä pitäisi, pitää tunnustaa sopimuksesta tai mikäli paikallisella tasolla katsotaan, että maksuvalmiusvaatimus ei toteudu. Katsomme myöskin, että e ESCBstä pitäisi siirtyä teidän järjestelmämme. Me teidän pääkantanne tässä on tekstiluonnoksensa mukana. Mitä sitten stressin määritelmään tulee? Ajatuksena oli, että mukautetaan pankkipakettisäännöksiin tämä asia. Siellä stressi on määritelty sillä tavalla, että merkittävä riski on olemassa. Siis ei kysymään siitä, että voi olla merkittävä riski olemassa. Eli teksti on mukautettu tilkoituun asetukseen, joka liittyy CRR 2. Mitä tulee sitten mukauttamiseen, kun on kyse yhteisestä yleis, y, yksinkertaisesta läpinäköistä ja standardoista arvoperistämisestä? Pidämme kiinni tietysti kriteereistä, jotka liittyvät maksivalmiuteen. Esimerkiksi jonkin eräänä etuoikeutettu lainaosuus tässä STS eli YLS asetuksen säännökset mukautetaan tähän. Ne ovat yhdenmukaisia. Edustaja Karasin kysymys sitten. Komissio ei halunnut muuttaa määritelmää HQLA-säännöstä suhteessa, mitä Basel on päättänyt. Esimerkiksi mikäli vientiluottoyritys toimisi sillä tavalla, että se ei vastaa Baselin tekstiä, niin HQLAn määritelmä on tietystikin kiistanlainen osa tätä lainsäädäntöä. Tästä pitää käsitellä, siitä täytyy keskustella vielä erityisestikin, jotta saadaan näyttöä näiden omaisuuserien likviditeetistä ennen kuin tällä päätös tehdään. Thank you. Um... Kiitoksia. Haluatko pankkiviranomaisen edustaja sanoa jotakin? So, just a few... Kiitos. Muutama vastaus esimerkiksi herra Foxille. Olemme täysin samaa mieltä, että AMA menettelmän hyväksyminen on, on todella tärkeää. Tämä liittyy myös muihin arviointeihin. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä, että voidaan päivittäin harjoittaa valvonta. Koska eh, Mr. Karas, eh, regarding the mortgage lending value, Herra Karaksen kysymys Paljonkaan ei ole tapahtunut pankkiviranomaisen toimistolla kun tämän, sen jälkeen, kun tämä hyväksyttiin, mutta kaksi asiaa kannattaa panna merkille. Ah, niin, kiinalainen arvokysymys. Tämä Tähän liittyy myös markkina-arvo. Molemmat asiat pitää ottaa käsittelyn samanaikaisesti, niin että järjestelmästi suhtaudutaan siihen, järjestelmät, jotka käyttävät markkina-arvoa, ja miten nekin eroavat, ta, eri tavalla lasketaan markkina-arvo, jos harmonisoidaan vain kiinalainen arvoa, silloin jätetään iso osa arviointimenettelyistä äh, yhdenmukaistamatta. Sitten toinen asia. Me olemme tehneet aika paljon työtä tässä asiassa jo nyt, mutta yleisesti ottaen – tarvitaan yhteislainsäädäntö vähän ponnisteluja. Meidän pitää arvioida näitä arviointikäytäntöjä molemmissa asioissa, myös markkinapohjaisessa että tässä kiinalainen pohjassa, mitä tulee menettelytapoihin. Tämä oikeastaan kuuluu enemmän yhteislainsäätäjille, mutta selvästikin pankkiviranomainen tulee toimimaan minkä tahansa sopimuksen pohjalta, joka saadaan aikaan lainsäädäntöjen kesken. Sitten yksi kommentti täydentäisin sitä, mitä Sebastian ja Matias sanoivat. Voin vahvistaa sen, että tämä on aika rankka prosessi myös meille käydä läpi koko ja arvioida laillisia muutoksia, juridisia muutoksia, joita komission puolelta tulee, erityisesti mitä tulee siihen, kun lainsäädännön tarkasteluun sen otamme siihen suhtaudumme huolella ja varmistamme, että varsin rajallinen määrä muutoksia tulee, eikä tahattomattomia sellaisia. Kun sun teksti on vähän pitempi, niin se on tilanne on vieläkin monimutkaisempi ja tehtävä on monimutkaisempi. On tullut juridisia satojen sivujen asiakirja, nippuja, siihen menee paljon aikaa. Ja tämä vielä alkuperäisen pankkiviranomaisen laillisen arvioinnin lisäksi, joten tähän menee myös paljon aikaa meidän puoleltamme. Ja olisi hyvä ottaa tämä kyllä huomioon, miten jos jotakin helpotuksia keksitään, niin se olisi meille tervetullutta, mutta sekin täytyy selvittää, että komission vastuussa hyväksynnästä. Tämä kuuluu siis heille. Selvä. En tiedä, mitä puheenjohtaja sanoisi, siis oikea puheenjohtaja. Minun täytyy kyllä sanoa, että on enemmän kuin pettynyt koko tähän säädösten tarkasteluslottiin, koska kaikki jäsenet eivät ole olleet paikalla, emmekä myöskään saaneet kuulla käytännössä yhtään mitään uutta käsittääkseni. Kyse on huolista, jonka pitäisi ottaa, jotka pitäisi ottaa esiin komission varapuheenjohtajan kanssa. Komission tehtävänä on varmistaa, että jäsenvaltiot pistävät täytäntöön lainsäädäntöä niin kuin pitää ja milloin pitää, mutta sama pätee myöskin komission silloin, kun on kyse delegoidusta säännöksestä. Senkin täytyy toimia aikanaan. Nyt tästä puuttuu kerta kaikkiaan yhtenä linja, eikä tämä ole järkevää. En välttämättä saanut mitään vastausta kysymykseen, joka liittyi siihen, minkälainen paketti on tulossa komission puolelta. Uskooko komissio, että mikäli lainsäätäjä tekee ehdotuksia, niin Niitä ei toteuta, koska tässä jäädään odottelemaan Baselin komitean päätöksiä sitä ennen. Odotan, että Basel määrittelee kantansa. Tämä auttaisi meitä pistämään tämän asiat sulkuihin. Tämä artiklan vähän niin kuin syrjään siksi, kunnes Baselin komitea on tehnyt tehtävänsä. Kenties voitte vastata tämän kirjallisesti, tai mikäli teillä on jotakin lisättävää, niin olkaa hyvä. Halusin jättää tämän loppuun vastauksena ainakin kun kyse on komission ehdotuksesta periaatteellisesti, niin tarkoitus on odottaa sitä työtä, jota tehdään kansainvälisellä tasolla ennen kuin teemme oman ehdotuksemme. Tietyssä määrin ne ehdotukset, joista nyt neuvotellaan, mukaan luettuna markkinariskipuitteisto – Mehän tiesimme, että Baselissa asia ei ole täysin vielä valmiiksi kehitetty, mutta alustava käsityksemme oli siitä, että Baselin kehys olisi paljon rajallisempi kuin mitä sitten lopputulos oli. Sen takia ajattelimme, että komissio voisi ottaa huomioon nämä muutokset delegoiduilla täytäntöönpanon säädöksellä. Nyt tilanne on kuitenkin muuttunut ja nyt neuvosto ja olettaisin, että Euroopan parlamenttikin käsittelevät asiaa ja sitä, mihin toimiin tulisi ryhtyä. Yleisesti katsomme, että on parempi ottaa huomioon seikat, jotka on valmiiksi pohdittu. Ja jos viittaatte sellaisiin seikkoihin, joita on sovittu viime vuoden lopulla Baselin komiteassa, niin me emme tähän ehdotukseen sisällyttäneet mitään luottoriskeistä ja operationaalisista riskeistä juuri sen takia, että niistä ei ole vielä lopullisesti sovittu. Olemme todenneet jo parlamentille, että olisi parempi käsitellä luottoritkin operationaaliseen riskiin liittyviä kysymyksiä yhdessä niin, että emme ikään kuin ennakoisi Baselin päätöksiä, vaan jättäisimme nämä seikat tulevan paketin yhteyteen. Periaatteessa joskus on hyvin vaikeata käsitellä näitä asioita yksittäisinä. Useinhan ne liittyvät kuitenkin toinen toisiinsa. Jos otetaan vain yksi kohta käsittelyyn, niin sillä voi olla tahattomia vaikutuksia, kun kysymys kuitenkin liittyy muihin kysymyksiin. Kiitos. Uskon, että nämä ovat argumentteja, jotka lainsäätäjä vallan hyvin ymmärtää mutta olisi parempi tiedottaa lainsäätäjille säännönmukaisesti siitä, miksi ei pidetä kiinni annetusta aikataulusta ja toisaalta, mikäli lainsäädäntö on käsittelyssä ja teillä on näkemys siitä, mihin suuntaan sitä pesi viedä, niin tämäkin tieto olisi arvokasta meille. Tämä on ainakin se viesti, jonka otan onkin tästä keskustelusta. Kiitän teitä kaikkia myöskin niitä, jotka olivat loppuun asti kokouksessa mukana. Uskon, että huomispäivänä aloitetaan kokouselleen kello 9.15. Silloin meillä on yhteiskokous TAX 3 kanssa. Oikein mukavaa illan jatkoa.